Good afternoon everyone. Welcome to the committee. First of... No niin, hyvää iltapäivää. Tervetuloa valiokuntaan. Lyhyt ilmoitusasia ennen kuin menee kohtaan, kohtaan 11. Käytännön tiedotus, että kahvin tarjolla salin ulkopuolella tai sisääntulon luona, koska täällä on nyt menossa lakko, josta kärsimme. Eli suoraan kohtaan 11 meidän esityslistallamme kuulemistilaisuus veronkierron torjumisesta FATKA, kansainvälisen automaattisen tietojenvaihdon ensimmäisenä vaiheena. Kuten tiedämmekin, tässä on Rova Klevan laatima mietintö ja me olemme kutsuneet myös viisi alustajaa. Kiitos herra Robert Stack varsinkin, Pascal Saint-Amons. Heidät me tapaamme videoteitse. Näiden kahden herran lisäksi meillä on Philip Kermode, Mike Lewis ja rouva Marie Roosevelt. Tervetuloa tänne valiokuntaan. No niin, puheenvuoron saa välittömästi herra Stack, joka on varapääsihteeri International Tax Affairs puolella USA valtiovarainministeriössä. Olkaa hyvä, herra Stack. Viisi minuuttia pyydän. Thank you very much. Um, it's a pleasure to be asked to speak this morning uh, before the... Um... Kiitos oikein paljon. Hienoa, että sain kutsun tänne valiokunnan kokoukseen. Minulla on muutama huomio. Yhä enemmän on puututtu veronkiertoon ja siksi valtiovarainministeriössä on pyritty huolehtimaan – avoimuudesta. Valtiovarainministeriö on tehnyt yhteistyötä hallituksen ja laitosten kanssa, jotta voitaisiin kerätä verotietoja juuri tämän FATCA-lain puitteissa. Yhdysvaltain kongressi vuonna 2010 hallisi näin puuttua Yhdysvaltain veronmaksajiin, jotta käyttävät ulkolaisia – tilejä välttääkseen Yhdysvaltain veroja. Tässä muutamia tavoja, joilla Yhdysvalloissa halutaan huolehtia siitä, että FATCA-lainsäädäntöä loudatetaan. Ensin globaali yhteistyö ja hallitusten väliset sopimukset, jotta voitaisiin tehokkaasti vastustaa veronkiertoa. Tarvitaan maailmanlaajuista yhteistyötä. Siksi Yhdysvalloissa on ehdotettu kahta malli hallitusten välistä sopimusta, jotka luovat pohjan kahdenvälisille sopimuksille, jotta voidaan täytäntöönpanna fatkaa. Nyt on pyritty huolehtimaan siitä, että kaikki lainkäyttöalueet voivat sopia tällaisen hallituksen välisen sopimuksen ennen tammikuun ensimmäistä 2014. Valtiovarainministeriössä tällä hetkellä on yhteydessä 75 lainkäyttöalueeseen kahdenväliset suhteet sopimukset on luettu Yhdistyneen kuningaskuntaan, Tanskan, Meksikon, Irlantiin, Sveitsiin, Norjaan ja on lähdetty aloittelemaan kahdenvälisten sopimusten solmimusta Espanjan, Italian ja Saksan kanssa. Kun edetään, halutaan saada kaikki halukkaat kumppanit maailmanlaajuisesti täytäntöönpanemaan Fatkaan. Aikaisemmin tänä vuonna valtiovarainministeriö ja verohallinto on esittänyt fatca säännöt jotka luovat varmuutta hallituksille ja rahoituslaitoksille, jotta voidaan saada päätöksen askel askeleelta toimet, joilla voidaan huolehtia siitä, että tiedetään kenen tili on, annetaan tietoa raportoinnista ja siitä, miten kannetaan lähdeveroa. Lopulta Yhdysvallat pitää tervetulleena Eurooppa-neuvoston päätelmiä toukokuun 22. päivältä, jotta voidaan tehostaa automaattista tiedonvaihtoa kaikilla tasoilla. Neuvosto vie tätä asiaa prioriteettina eteenpäin ja me pidämme hyvänä pilottihankkeita, joita on otettu käyttöön 17 jäsenvaltiossa monenvälisestä automaattisesta tiedonvaihdosta, johon on lähdetty näiden jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. Thank you very much in... Kiitoksia kovasti, herra Stack. Sitten eteenpäin seuraavaan vieraaseemme tänään iltapäivällä herra Pascal Saint-Amon. Hän on veropolitiikka- ja hallintokeskuksen johtaja OECDssä. Olkaa hyvä herra Santamon. Videoitse myös, olkaa hyvä. Viisi minuuttia. Uh, yes, hello and uh, uh, good afternoon. Kiitos ja hyvää iltapäivää. Toivottavasti kuulette minua. Kiitos tästä tilaisuudesta puhua teille tänään. Tämä on myös OECDlle kunnia tulla kutsutuksi. Totesi kuitenkin valitettavasti herra Pascal Saint-Amand sai viime hetken esteen ja siksi minä olen hänen tilallaan. Olen Ahan Proste, joka olen yksikön johtaja myös tiedonvaihtoasioissa OECDn sisällä. Minä kerron teille korkean tason yhteenvedon siitä, mitä OECD tekee tällä saralla, siis automaattisessa tiedonvaihdossa, mutta sitä ennen varmasti tiedättekin, siitä, mitä me teemme tiedonvaihdon parissa pyyntöön perustuen. Sehän on nykyään kansainvälinen standardi ja Global Forumkin on sitä tarkistamassa siellä. Taitaa olla nyt jo 120 jäsentä. Mutta jos sitten keskityn enemmänkin automaattiseen tietonvaihtoon, niin kättelyssä toteaisin, että me teemme hyvin läheistä yhteistyötä EUn kanssa näissä asioissa – EU on aina mukana kokouksissamme, se on erittäin tärkeää, me yhteensovitamme hyvin tiiviisti tätä myös ajatellen teknisiä standardeja, niin että meillä on yhteensopivia lomakkeita tiedonvaihtoa varten. Tämä on erittäin tärkeä osa myös meidän työtämme. 2012 me laadimme myös kertomuksen automaattisesta tiedonvaihdosta. Automaattisen tiedonvaihdon asema on se, että se meni myös Los Cabosin huippukokoukseen. Se on yhteenveto siitä, missä mennään automaattisessa tiedonvaihdossa. Siinä todetaan, että sitä on hyvin paljon olemassa eu mutta EU-ulkopuolellakin. Tanska esimerkiksi on ihan johtoasemassa maailman automaattisessa tiedonvaihdossa yli 75 maan kanssa jo nyt kun kerran automaattitiedonvaihto on merkityksellä kasvamaan päin välineenä myös siinä, että voidaan veronkiertoa torjua, niin me OECDssä olemmekin lisänneet ponnistelujamme, jotta voitaisiin saada aikaan turvallisia, standardoituja ja vaikutuksellisia lomakkeita tiedonvaihtoa varten myös tileistä. Tässä tärkeässä asemassa on se, että me suunnittelemme sellaisen järjestelmän, joka on maailmanlaajuinen, niin että veronkiertäjät eivät voi välttyä verolta siirtymällä maassa toiseen. Siinä täytyy myös välttää ylimääräisiä kustannuksia, joita saattaa koitua siitä syystä, että järjestelmät ovat yhteensopivia. Ja kolmanneksi, niiden täytyy olla myös suunniteltu ajatellen kotipaikkamaiden tarpeita, niin että siinä otetaan huomioon sekä yritykset, kuten muutkin yhtiön muodot, ettei tässä voida siirtyä esimerkiksi muodosta toiseen veronkierron tarkoituksessa. Tässä täytyy huomioida monenlaisia tuotteita ja mahdollisuuksia niin, etteivät veronkiertäjät sitten kierrä sääntöjä siirtymällä tuotteesta toiseen esimerkiksi. Kuten olette varmasti jo nähneetkin, kun G20 valtiovarainministerit ja pääjohtajat keskuspankista tapasivat Washingtonissa, niin he pyysivät, että tekisimme yhteistyötä G20-maiden kanssa, että voisimme heille raportoida saavutetusta edistyksestä avun antamisessa ja niin, että halutaan uusia monikansallisia standardeja automaattista tiedonvaihtoa varten. Varmasti olette tietoisia myös siitä, että G8 puheenjohtajavaltio on pyytänyt meiltä niin ikään kertomusta automaattisen tiedonvaihdon kehittämisestä monikeskisissä yhteyksissä, kuten juuri kuulitte myös Bob Stackilta. Pontta on saatu aikaan myös siltä pohjalta, että meillä on erilaisia koehankkeita monissa EUn jäsenvaltioissa. OECDssä me olemme aika pitkällä ja olemme aika toivekkaita sikäli, että voimme myös määräajat saavuttaa siltä pohjalta, mitä G20 vaatii. Totta kai jatkamme työtä FATKA-mallin pohjalta, näiden keskinäisten sopimusten pohjalta varsinkin, mutta katsotaan myös, mitä jo on olemassa, ettei tässä pyörä tarvitse uudelleen ruveta keksimään, esimerkiksi eu yhteydessä, mutta ei myöskään esimerkiksi rahanpesun torjunnassa. Seuraava kokous on tulossa kesäkuussa. Siellä on OECD ja G20-maat koolla. Pyrimme saamaan aikajärjestelmän joka on maailmanlaajuinen, vastaa myös hallitusten tarpeita kautta maailman. Kuitenkin täytyy pyrkiä toimi, noudattamaan myös sitä, mitä vaatimuksia on hallituksilla ja rahoituslaitoksilla. Kiitoksia kovasti, että kuulin, kuuntelitte minun alustustani. Kiitoksia kovasti, herra Pröys. Olen pahoillani, että kutsun teitä ihan väärällä nimellä, kun emme tienneet, että herra saint oli estynyt puhumasta. No niin, ja sitten seuraavaksi saan herra Philip Kermoud. Hän tulee veropääosastolta komissiosta. Viisi minuuttia, olkaa hyvä, herra Kermoud. Kiitos jäsenet, muut puhujat. komission mielessään, että automaattinen tietojenvaihto saa laajaa vastakaikua kun tehdään työtä verohallintojen välillä, kuten tiedätte, EU on ollut edelläkävijä siinä, kun tunnustetaan automaattisen tietojen vaihdon arvo välineenä verohallintojen käsissä, jotta voidaan torjua rajat ylittävää veronkiertoa. Jäsenvaltiot ovat itse asiassa vaihtaneet rahoitustietoja automaattisesti 2005 vuodesta lähtien säästökortadirektiivin puitteissa. Se direktiivi yhdessä, kun on verkosta muitakin sopimuksia kansainvälisesti on ollut jo pitkään voimassa ja itse asiassa nämä IT-järjestelmät ovat olleet myös olleet olemassa, jotta tietojenvaihto mahdollistuu. Ja ne ovat toimineet menestyksekkäästi pitkään. Tällä hetkellä säästökorkodirektiivi on kattavin multilateraalinen automaattinen tietojenvaihtojärjestelmä verotusalalla maailmassa. Sen lisäksi on mielestäni tärkeää muistaa, että EUn direktiivit hallinnollisesta yhteistyöstä myöskin sisältävät automaattista vaihtoa viidessä kategoriassa tuloja ja pääomia. 2015, jos tällaista tietoa on saatavilla. Komissio on nyt kehittämässä käytännöllisiä IT-järjestelmiä, että tämä voidaan toteuttaa. Viesti on täällä se, että on olemassa oleva prosessi ja komissio pitää hyvänä kun neuvosto äskettäin vaati nopeaa edistystä ja laajentamista automaattisella tiedonvaihdolla sekä eu että globaalilla tasolla, ja tässä myötäilen amerikkalaisen edustajan kommentteja. Pidämme hyvänä myös viiden jäsenvaltion aloitetta, joita monet muut ovat sitten tukeneet, että lähdetään pilottihankkeeseen automaattisessa tietojenvaihtovälineessä. Tämä aloite osoittaa selkeästi, että nyt on vahva konsensus jäsenvaltioiden kesken tarpeesta edetä automaattisessa tietojenvaihdossa Todellakin komissio pyrkii nyt esittämään seuraavien viikkojen aikana jatkoehdotuksilla voidaan vahvistaa säännöksiä automaattisesta tietojen vaihdosta hallinnollisen yhteistyön direktiivin puitteissa. Tämä laajennus direktiiville yhdistettynä siihen, että hyväksytään säästökorkodirektiivi uudistettuna, mikä komission toiveen mukaan tapahtuu vuoden loppuun mennessä itse asiassa toisi tietojenvaihdon soveltamisalan EU-ssa ihan sopusointuun niiden standardien kanssa – jotka sitten päätisivät, jos FATCA-sopimukset olisivat täysin voimassa. Jos otetaan tietojenvaihdon kokonaismäärä huomioon, niin jossakin tapauksessa mentäisiin ylikin sen, mutta se mikä on tärkeää on järjestelmän laatu myös. Jäsenvaltioiden tekemät sopimukset Yhdysvaltain kanssa FATCasta tietysti saattaa vaatia sitä, että, häntä, että lähdetään vastaavaan yhteistyöta, yhteistyötasoon noudattaen hallinnollisen yhteisön direktiiviä ja suosituimmuusasema antaen. Ja tässä on se riski, että bilateraaliset ja muutodalliset sopimukset jäsenvaltioiden kesken voivat johtaa häiriöihin sisämarkkinoiden toiminnassa, voivat vääristää niitä. Sen vuoksi EU-laajainen EUn kattava aloite olisi tällainen solidi oikeusperusta tietojenvaihdolle EU-ssa ja varmistaisi johdonmukaisen ja koherentin lähestymistavan niin kuin on asianlaita nykyisessä EUn järjestelyssä automaattisessa tietojenvaihdossa. Kansainvälisellä tasolla komissio tukee vahvasti pyrkimyksiä G8-tasolla, G20-tasolla ja OECD-tasolla, jotta automaattista tietojenvaihtoa voidaan tukea globaalilla tasolla ja kehittää globaalit standardit sille. Laaja ja keräytynyt kertomus tällä alalla sen perusteella, mitä järjestelmiä on jo nyt toiminnassa automaattisesta tietojenvaihdosta. Kun tämä otetaan huomioon, on olennaista, että EUn standardit ja asiantuntevuus otetaan asianmukaisesti huomioon, kun suunnitellaan mitä tahansa uusia globaaleja standardeja, joiden pitäisi olla sopussa olemassa olevien standardien kanssa. Ja tässä viittaan OECD-kollegani sillä ottamaan asiaan, eli on tärkeää, että asiat sopivat yhteen, jotta voidaan pitää kulut mahdollisimman alhaisina ja esteitä voidaan poistaa. Ja myöskin taloudelliset toimien kulujat täytyy olla mahdollisimman alhaisina. Ja viittaan jälleen amerikkalaisen esittämään pointtiin. Se on tärkeää se, että tehdään globaalista standardista työtä sillä tavalla, että tekee 80 ja G20 OECD tekevät edelleen yhteistyötä ei pelkästään kun ajatellaan automaattisen tietojenvaihdon määritelmää laajassa mielessä, vaan myöskin se, että varmistetaan, että mekanismit, joita käytetään, voivat olla yhteen sopivia kaikki. Että uskon, että kun teemme yhteistyötä, niin voimme kehittää oikeasti ehokkaita järjestelmiä, joita verohallinnot ja talouden toimijat voivat käyttää hyväkseen. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti, herra Kremold. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Lewis, poliittinen neuvonantaja Action Aid järjestössä, joka on Eurodadin jäsen. Liisi minuutti, olkaa hyvä. Uh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Järjestöni on hyvin kiitollinen, että voimme puhua täällä valiokunnassa. Tämä on mahtavan mahdollisuuden hetki, mutta tähän liittyy myös riskejä, kun pyritään taistelemaan veronkiertoa vastaan. Kuten sanoitte, olen kehitysjärjestöstä Action Aid, joka toimii kahdeksassa Euroopan valtiossa ja 37 muussa maassa. Me toimimme myös Eurodadissa, jossa on kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät tätä työtä. Meillä on luultavasti eniten sanottavaa toisesta kuulemisen osasta Fatkan roolista, kun pyritään ajamaan lisää automaattista tietojenvaihtoa, joka liittyy verotietoihin laimin maailmassa. Meidän järjestömme on pitkän kampanjoinut sen puolesta, että saadaan standardit, johon kaikki maat, kehitysmaat mukaan lukien, voivat tulla mukaan ja veroparatiisit ja salailun oikeudenkäyttöalueet tulevat mukaan. Me kovasti toimimme, että tuo toinen osa tavoite saadaan aikaiseksi, kun tuetaan FATCA-perustaista automaattista tiedonvaihtoa kautta EUn jäsenvaltiot lähtevät tukemaan tätä globaalina standardina. Erityisen huomattavaa tässä yhteydessä on huomattava, että on mahdollisuus, että yhdistyneen kuningaskunnan merentaikiset alueet esimerkiksi osallistuvat tähän uuteen tiedonvaihto sopimukseen, joka on tehty. Tämä olisi todella merkittävä muutos. Me haluaisimme kiinnittää valiokunnan huomioon kolmeen mahdolliseen kompastuskiveen, kun puhutaan FATCA-standardeista, joiden kautta halutaan saada hyvää aikaiseksi EUn ja G20 ulkopuolella. Minusta tuntuu, että nämä ovat sellaisia kompastuskiviä, jotka ovat lähinnä niiden mielessä OECDssä ja muualla, jotka haluavat tästä standardista globaalin aidosti. Ensinnäkin kahdenväliset Yhdysvaltain FATCA-sopimukset ja tämä viiden suuren Euroopan maan FATCA-sopimus liittyy siihen, että suuret merkittävät poliittisesti voimakkaat valtiot haluavat painostaa muita maita osallistumaan. Jos kahdenvälisiä sopimuksia tehdään niin, että jätetään kehitysmaat ulkopuolelle, vaarana on se, että toimitaan ainoastaan – Euroopan unionissa eikä pystytä ajamaan tällaisia salailevia maita vaihtamaan automaattisesti ja vastavuoroisesti tietoa keskenään. Vaarana on se, että tämä voisi johtaa kahtalaisen järjestelmään, jossa kehitysmaat erityisesti jäävät noudattamaan alhaisempaa tiedonvaihdon standardia, joka ei ota huomioon siis tällaisia veroparatiiseja. Jäsenvaltiot ja komissio ajavat nyt lainsäädäntöaloitteita ja siksi uskomme, että on tärkeää, ettei sitouduta ainoastaan tähän pilottihankkeeseen Big Five, viiden suuren jäsenvaltion aloitteesta, että siitä tulisi unionin laajuinen. Lisäksi on saatava muut sopimuskumppanut mukaan, mukaan lukien kehitysmaat. Toiseksi FATKA ja tuo uusi eurooppalainen sopimus, jotta niistä saataisiin tällainen lausta, joka on globaalisti käytettävissä, on tuettava kehitysmaiden pääsyä tietotulvaan ilman, että vastavaroisuus on heti välttämätöntä. Kehitysmaissa veroviranomaisilla ei ole välttämättä riittävästi kapasiteettia. Ja tällainen asymmetria kehitysmaiden osalta on jo hyväksytty joissain muissa kansainvälisen yhteistyön yhteyksissä, kuten kaupan osalta. Tämän pitäisi olla hyväksyttävä periaate myös verotiedon vaihdossa. Tietenkin on pyrittävä välttämään se, että syntyy uusia tällaisia salailevia oikeudenkäyttöalueita ja siksi pitäisi laittaa joku tietty aikaraja tälle toiminnalle. Lisäksi pitäisi huolehtia siitä, että annetaan tukea voimavarojen rakentamiseen niin, että voidaan huolehtia siitä, että ne, jotka eivät heti toimi vastavuoroisesti, voivat päästä mukaan täyteen vastavuoroiseen toimintaan tietyn aikarajan kuluessa. Ja tiedämme, että tämä on jo ECDn ja muiden asialistoille, ja siitä olemme kiitollisia. Kolmanneksi, vaikka automaattinen tieto tuloista ja omaisuudesta on varmasti arvokasta monille kehitysvaltioille, niin tähän liittyy toinen ulottuvuus, joka on erityisen arvokas kehitysmaille ja sitä ei saisi unohtaa. Tässä on kyse sitä, että jaetaan tietoa tiettyjen veroihin liittyvien tietojen osalta, esimerkiksi erityisen tilintarkastuksen osalta, tai katsotaan erityisiä veronmaksajia, jotka ovat merkityksellisiä tietyn maan osalta. Tällainen laajempi ja syvempi kansainvälinen verotuksellinen yhteistyö voi todella olla hyödyksi. Tämän tyyppinen yhteistyö esimerkiksi on johtanut tiedonvaihto sääntöjen mukaan merkittäviä tuloksia. On merkittävä, että tätä yleissopimusta ei mikään veroparatiisi ole vielä allekirjoittanut. Ja kun siirrytään Fatkaan, niin on vielä vähemmän syitä liittyä tähän sopimukseen. Siksi meidän pitäisi huolehtia siitä, että nyt kun pyritään globaaliin fatkaan, se on arvokas tavoite, mutta kuitenkin pitäisi huolehtia siitä, että veroparatiisit saavat saadaan mukaan allekirjoittamaan yleissopimus tällaisesta laajemmasta verotuksellisesta yhteistyöstä. Kiitos. Kiitoksia kovasti, herra Lewis. Ja lopuksi puheenvuoron saa rouva Mari Roosevelt. Hän on verotuskomitean puheenjohtaja Euroopan pankkijärjestössä. Olkaa hyvä, viisi minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, first of all I would like to... Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että meidät kutsuttiin tänne tänään osallistumaan kuulemistilaisuuteen ja saamme näin mahdollisuuden ilmaista näkemyksemme tämän päivän hyvin tärkeästä aiheesta kun FATCA läpäisi Yhdysvaltain lainsäädäntöprosessin muutama vuosi sitten, Euroopan pankit ja muut rahoituslaitokset hyvin nopeasti totesivat ne valtavat vaikutukset, joka tällä Yhdysvaltain aloitteella olisi niille. Oikeudellisesti ja demokraattisesta näkökulmasta tämä yksipuolinen lähestymistapa Yhdysvalloilta joutuu kovan kritiikin kohteeksi. Todellakin, miten yksi maa voi pakottaa lakinsa muille maille kautta maailman ilman mitään konsultaatiota tai keskusteluja. Euroopan veronmaksajille. Demokraattinen prosessi vaatii yleensä, että kahdenvälinen sopimus, joka tietysti perustuu edelleen tässä OECD-standardeihin, että siinä ovat mukana sekä isäntämaa että lakia säätävä maa. Alusta alkaen Pankkiyhdistysten liitto, EBF, joka edustaa yli 4500 pankkia Euroopassa, antoi jäsenpankkeille foorumin keskustella FATKasta. EBF lähti heti mukaan yhteistyöhön Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kanssa ja valtio- kanssa, jotta voidaan kumppanina keskustella äh, FATKan vaikutuksista ja suuntaviivoista. Analyyseistä FATKasta kävi aika pian selville, että kun vaaditaan henkilökohtaisten arkaluontoisten tietojen välittämistä Yhdysvaltain veroviranomaisille, se olisi ristiriidassa EUn ja kansallisten lakien kanssa. Eli yhteiset pyrkimykset ja työ on johtanut siihen, missä ollaan tänään, että hallitusten välisissä sopimukset on allekirjoitettu. Kuitenkin tähän asti, kuten on mainittu jo vähemmän kuin kymmenen sopimusta on allekirjoitettu, ja kun otetaan huomioon aikataulu, jota on edetty pankeille, olemme kovin huolestuneita tästä hitaasta edistymistahdista asiassa standardimodellien mukaan rahoituslaitoksia vaaditaan siihen, että heidän järjestelmänsä olisivat eh, toimivina joulukuun loppuun mennessä tänä vuonna. Koska emme vielä tunne yksityiskohtia, mitä täytyy toteuttaa, niin sanoisin, että FATKA on tällä hetkellä haastavin toimeenpanoasia eurooppalaisille pankeille. Ja uskomme vakaasti, että aikataulua täytyy viivästyttää, jotta Euroopan pankit voivat sopeutua ja tässä niillä on riittävästi aikaa. Eli kaksi mallia on, malli yksi, malli kaksi. Odotamme, että useimmat eurooppalaiset jäsenvaltiot lähtevät malli ykköseen, eli sen myötä tieto menee paikallisille veroviranomaisille valtion tulee hoitavan sijaan ja sitten nämä viranomaiset antavat sen Yhdysvaltain liittovaltioviranomaisille. Uskomme, että tulevaisuudessa kun kehitetään sopimuksia automaattisesta tiedonvaihdosta, niin tämä pitäisi olla perusperiaate. Hallinnollisesta näkökulmasta FATKan toimeenpano, joka perustuu malli yhteen, vaatii sitä, että pankit täyttävät kaksi ehtoa. Ensimmäisessä käydään läpi olemassa olevat asiakastietopankit, jotta voidaan löytää sellaiset asiakkaat, joilla on viiteitä Yhdysvaltayhteyksistä, suoraveloitukset, osoitteet, puhelinnumerot Yhdysvaltoihin ja niin edelleen. Toinen vaatimus on se, että on kattava perehdytysprosessi, jotta voidaan yksilöidä verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuvat kun ne tulevat tietyn pankin asiakkaaksi. Kuten myös täytyy varmistaa, että meillä on olemassa järjestelmiä, jotta voimme yksilöidä mahdolliset muutokset näiden asiakkaiden asiakastiedostoissa. Tämä on suuri haaste rahoituslaitoksille ja todellakin meidän on täytynyt investoida suuri määrä työtä suurin projekteihin ja on tullut suuria kustannuksia myös siitä, kun niitä järjestelmiä on täytynyt muuttaa ja uusia tehtäviä on täytynyt ottaa mukaan olemassa oleviin järjestelmiin. Saattaisi ajatella, että pankeilla vain yksi järjestelmä kaikista asiakassuhteista, mutta harvoin on näin asianlaita. Oikeudellisesta näkökulmasta seuraavat huolenaiheet ja kokemukset pitäisi mainita. Euroopan unionissa pankeilla on jo järjestelmiä olemassa, jotta voidaan noudattaa säästökorkodirektiiviä, kuten on kuultu. Tilastojen mukaan, komission tilastojen mukaan 3,7 miljoonaa asiakirjaa vaihdettiin 2010 komission tieto. Sitten on myös direktiivi keskinäisestä avusta veroasioissa. Jälleen vuonna 2010 noin 3,4 miljoonaa asiakirjaa vaihdettiin tämän direktiivin perusteella. Ensin haluaisin painottaa tarvetta ottaa huomioon olemassa oleva lainsäädäntö, kun kehitetään uusia standardeja tai vaatimuksia. On olennaista, että kaksinkertaista raportointia vältetään, koska se tuo vain sellaisia kustannuksia, jotka eivät ole välttämättömiä pankeille ja myöskin asiakkaille. On myös olennaista, että sisäiset suhteet nykyisten direktiivien ja mahdollisten tulevien FATCA-sopimusten välillä ovat oikeudellisesti mielestä selkeitä mahdollisimman paljon tietysti tässä komission osassa. Toinen huomioni liittyy kustannushyötyanalyysiin. Politiikan tekijät ehkä haluavat lisätä tietojenvaihtoja maiden välillä, mutta kuitenkin on kyseenalaista, että veroviranomaiset maissa, että onko niillä kapasiteettia käydä läpi ja arvioida tätä ylilatausta tiedosta. 2010-luvut todellakin ovat sellaisia, että joudumme kohtaamaan ne nyt, ja luvut ovat saattaneet nousta ehdottaisin, että politiikan tekijät ottavat pienen aikalisen ja miettivät näitä perusperiaatteita, jotka, hallin, jotka liittyvät tietojenvaihtoon. Että jos ajatellaan riskejä, jos olisikin vain niin, että vain verokierron osalta olennaiset tiedot annetaan eteenpäin. Jos mennään FATCA-lähestymistapaa, niin vaihdetun tiedon määrä kasvaa koko ajan dramaattisesti. Ehkäpä se saa poliisi, politiikan tekijät sitten, kun saa heidän olonsa mukavaksi, mutta sitten kun tätä tietoa on niin valtavasti, niin ehkäpä paikalliset verohallinnot eivät kuitenkaan pysty aina niitä käsittelemään tehokkaasti. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, Rova Ruusvaal. Ja nyt yhteiskeskustelu valiokunnan jäsenten kanssa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa varjosittelijä kansan puolesta, Rova Pietikäinen. Thank you. <clears throat> Kiitos. Minäkin kiittäisin kaikkia alustajia hyödyllisistä ja arvokkaista näkemyksistä. Olen todellakin sitä mieltä, että nyt päästään siihen vaiheeseen, että puheiden sijaan tarvitaan parempaa verohallintoa ihan konkreettisesti, jos sopii, niin minä haluaisin tähdentää muutamia seikkoja, joita minä pidän tärkeänä ja keskeisinä näissä keskustelussa, joita täällä parlamentissa on käyty. Jos mahdollista, haluaisin vähän kuulla myös puhujilta kommenttia näihin asioihin. Aloittaisin oikeastaan siitä, mihin viimeinen alustaja lopetti. Moni teistä viittasikin tähän nimittäin yhteensopivuuteen. Minun mielestäni nyt on tullut korkea aika, että täällä unionissa että USAssa, mutta myös OECDssä pitäisi nyt vetää yhtä köyttä, että saataisiin tällaisia järjestelmiä ihan teknisesti, mutta periaatteellisestikin niin, että niitä sitten noudatettaisiin eri maailmankolkilla ainakin säästödirektiivin pohjalta, kun ajatellaan näitä uusia aloitteita liittyen veronkiertoon tai FATCA-säädöksiin Yhdysvalloissa. No niin, Ensinnäkin, mistä jo keskusteltiin aika pitkään, nimittäin tämä automaattinen tiedonvaihto. Miten taataan se, että kaikki tulot, oli lähde mikä tahansa, ja kaikilta saajilta päätyvät tietoina veroviranomaisille ja verohallinnolle. Täällä nyt ei vielä ole mainittu tätä prosessia, joka on unionissa nyt vireillä. Siitä on keskusteltu kansainvälisestikin. Minusta tässä tarvitaan kyllä ihan selviä identifiointinumeroita yrityksille tai yksityishenkilöillekin ihan kansainvälisesti. Se varmasti helpottaisi eri toimittajien työtä, kuten myös hallintoväen työtä – olisi se aika tärkeää myös turvallisuuden kannalta veronmaksajillekin. Sitten toiseksi ottaisin teidän kanssanne esille automaattisen tiedon vaihdon lisäksi tietysti se, että me tarvitsemme korkean tietosuojan tason. Siis veromaksajien oikeuksia pitää korkealla tasolla suojella. Toiseksi tai oikeastaan kolmanneksi ottaisin esille puolestaan ne muut toimet, joita parlamentti peräänkuulutti omassa mietinnössään. Ensinnäkin pitäisi päästä yksimielisyyteen maailmanlaajuisesti tai ainakin EU-ssa ensin, että olisi rajoitetusti myös muutoksia kirjanpito- ja tilinpäätössäädöksiin direktiivin ja asetuksen niin, että sitä noudatettaisiin myös kansainvälisten yritysten kohdalla, eli julkaistaan se, mikä maksetaankin periaatteella. Näin olisi helpompi tietää, mitkä ovat tulot ja menot ja mitä veroja on maksettu myös kussakin maassa. Neljänneksi, vetoaisin yhteisten määritelmien puolesta veroparatiisia varten että niitä kehitettäisiin OECDssä, kun siellä määritellään veroparatiisia, niin että tämä johtaisi tuloksiin. Sekä eu että maailmanlaajuisesti pitäisi päästä eteenpäin myös siinä, että ei käytettäisi julkisia varoja ylimääräisesti, jos ajatellaan tukia tai julkisia hankintoja. Koska nämä yritykset toimivat aika omalla tavallaan ja välttämättä veroparatiisit eivät näissä määritelmissä tule kyseeseen. Ja totta kai määritelmän mukaan me pystyisimme myös, myös puuttumaan vakavimpiin tapauksiin, niin että operaatiot huomioitaisiin niiden maiden osaltakin, jotka nyt on kuvailtu veroparatiiseiksi. Lopuksi yhteensovitut toimet rahanpesun torjunnassa. Minä nyt ainakin kuvittelisin, että olisi kovin hyödyllistä, jos molemmin puolin rapakkua päästäisiin yksimielisyyteen tästä ja ihan maailmanlaajuisestikin, että veropetostakin käsiteltäisiin rahanpesun torjunnassa ja sitten seuraamukset olisivat sitä myöden. Kiitos. Kiitoksia kovasti Rova Pietikäinen ja sitten Ensimmäinen puhekierros poliittisten ryhmien puolesta. Ja nyt sen jälkeen sitten panelistit saavat vastata ja sitten muut jäsenet. Eli ryhmän puolesta rouva Elisa Ferreira. Thank you very much, President. Um, I'm not the... Kiitos puheenjohtaja. En ole esittelijä. Hän tulee tänne vähän myöhemmin, mutta kiitos oikein paljon teidän alustuksistanne. Minulla on useita kysymyksiä. Ensimmäisessä palaisin strategiaan suhteessa niihin oikeudenkäyttöalueisiin, jotka eivät ole yhteistyöhaluisia. Jos ainoastaan vaihdamme tietoja pienten maaryhmien kesken, eikä ole minkäänlaista strategiaa tai yhteistä lähestymistapaa, jolla estetään veroparatiisien toiminta tai niiden käyttöalueiden, jotka eivät yhteistyön ole valmiita, niin jotenkin tavalla rangaistaan avoimempaa yhteiskuntaa ja jätetään huomiota tällaisen vähän hämärässä tehtävät toimet. OECDssä siis ja G20 puitteissa mietin sitä, mikä tässä on nyt strategia. Miten voimakkaasti Euroopan unioni Ja tässä erityisesti Yhdysvallat pyrkivät painostamaan, jotta tämä avoimen yhteistyöhenkisen järjestelmän leviäminen toteutuisi. Mustista listoista puhuttiin alun perin OECDn ehdotuksessa ja sitten muutettiin muutettiin kokonaan tuota sanamuotoa? Tämä on mielestäni tärkeä kysymys. Toinen kysymykseni liittyy Philip Kermodin puheenvuoron. Hän on verotuspääosaston johtaja. Haluaisin kysyä häneltä, miksi ei ole ollut mahdollista – ottaen huomioon nyt, mitä sanoitte. Että tässä on nyt riskinä, että Eurooppa pirstaloituu kahdenvälisten sopimusten varaan ja tätä kai sisäisen tiedonvaihdon pitää olla vielä voimakkaampaa kuin ulospäin tapahtuvan, mutta eikö olisi tehokkaampaa, jos EU solmisi kansainvälisen sopimuksen koko EUn nimissä Yhdysvaltain kanssa. Artiklan 218 pohjalta sopimuksessa. Näin voitaisiin taata johdonmukaisuus. Ja viimeinen kysymykseni komission suuntaan jälleen liittyy yksityiskohtiin ja täsmälliseen aikatauluun pohdin, miten saadaan asiakirjoja, joita toitte esiin hallinnollisen yhteistyön osalta esimerkiksi ja säästökorkodirektiivin osalta. Mikä tässä on nyt täsmällinen aikataulu? Ja aivan viimeinen kysymykseni on se, miten päästäisiin kohti samantyyppisiä tilinpitostandardeja – ne olisivat nyt ihan ratkaisevan tärkeät, jotta voitaisiin huolehtia täsmällisestä lähestymistavasta, kun ajatellaan siirtohinnoittelun käsitystä esimerkiksi. Nämä ovat kysymyksiä, joissa on vielä paljon työtä tehtävänä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, rouva Ferreira. Seuraavaksi Alderyhmän puolesta Sofi Intenfeld. Um, thank you. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin nyt uudelleen vähän keskittää keskustelua täällä, koska tämä kuuleminen on järjestetty aika paljon minun pyynnöstä. Olen kerännyt sitä jo vaikka kuinka kauan ja ei tässä nyt ole ajatus veronkierrosta tai veropartiosta yleisellä tasolla, koska yleistä keskustelua toki käydään ja siitä lain yksimielisyys, että pitäisi torjua veronkiertoa, koska se on epämoraalista. Mutta tässä nyt oli oikeastaan kyse FATKasta. Se on ulkomaiden säädös, jota suoraan sovelletaan myös EUn alueellaan Euroopan kansalaisiin. Tehdään nyt tämä selväksi ei tämä koske pelkästään USA-kansalaisia, vaan se vaikuttaa myös EU-kansalaisiin. Se vaikuttaa ihmisiin, jotka ovat naimisissa amerikkalaisen kanssa, jolla on kaksoiskansalaisuus, on lapsia, voi olla, että heillä on liiketoimia Yhdysvaltain kanssa, opiskelevat siellä tai oleskelevat siellä säännöllisesti tutkimustarkoituksessa esimerkiksi. Eli ei se koske vain USA-kansalaisia, vaan myös meidän kansalaisiamme. Minä kysyn nyt teiltä, Olisimmeko niin itse tyytyvät, jos Venäjän hallitus tekisi samoin, jos kiinalaiset tekisivät samoin? Emmekö me ole kuitenkin isäntä omassa talossamme lainsäädännössä? Meidän pitäisi olla hiukkasen kriittisempiä, eikä noin vain allekirjoittaa alariville. Jos ajatellaan tätä politiikkaa, joka on muutenkin Fatkan kaltaista sitten meilläkin, mutta nyt on kyse demokraattisesta prosessista, parlamentin valvonnasta, meidän velvollisuudestamme puolustaa omia kansalaisiamme ensikädessä. Eli haluaisin nyt keskittyä keskustelussa nimenomaan tähän nimenomaan ekstraterritoriaalisen soveltamiseen ulkomaisen säädöksen kohdalla meidän alueellamme. Olen kovasti kiitollinen, että täällä on myös USAn ja OECDn edustajia videoitse. Mielestäni tämä on suuremmoinen tapa käyttää uutta tekniikkaa. Kuitenkin mielestäni tässä on menetetty kuitenkin yksi tilaisuus, kun ajatellaan, että täällä olisi tietosuojavalvojakin tänne. Eh, kyllä tässä tietosuojahuoliakin on valtuuton pitäisi olla tässä kuviossa mukana myös aina, kun tällaista tämä lainsäädäntöä laaditaan EU-ssa, mutta varsinkin kun meillä on Atlantin ylittäviä sopimuksia tai kahdenkeskisesti EUn maan tai Yhdysvaltain kesken, kyllä tietosuojavaltuutettua pitäisi kuulla. Niin, kuten totesin, veronkierron torjunta on kaikkien tukemat tavoit. Ei siitä tarvitse enää keskustella tai ainakaan pitkälti, mutta en usko noin demokraattina, että tässä voidaan salakavalasti ruveta lakia säätämään. lainsäädäntö saa olla samanlaista kuin veronkierto, ei tästä kyökin kautta saa ruveta tällaisia laatimaan. Siksi olenkin kovin utelias selvittämään, että kun olen 14 kuukautta perännyt komissiolta, että saataisiin näitä asiakirjoja käsimme niistä neuvotteluista, joita on käyty komission ja USAn välillä. Nimittäin totta puheen, ens, ensin kertaa pyysin viime vuonna tätä, ja komissio sanoi, no jaa, emme nyt ihan ole teillä yhteydessäkään, koska ei se nyt meihin, meille kuulu, meidän toimivaltaamme, se kuuluu jäsenvaltioon, se on verotusta. Minä haluaisin tietää, kun virallisesti pyysin näitä asiakirjoja, niin kävi ilmi, että on tuhansia asiakirjoja, siis tuhansia. Ja minä sain vain muutaman asiakirjan, jotka oli sutattu yli, jäänyt paljon muuta kuin sivunumeroa paperille. Eli ei tiedetä, kenen kanssa ollaan oltu yhteydessä, mistä on keskusteltu. Tiedän, että kirjeitä on lähetelty jollekin USA-viranomaiselle, emme tiedä edes mille virastolle, koska komissio ei halua meidän tietävän, ja tässä on kyseessä siitä, että tässä tulee ehkä transatlanttinen diili verotuksesta. Hyvä komission edustaja, pyydän, emmekö tänään nyt saa näitä asiakirjoja täydellisinä? Jos olette sitä mieltä, että voidaan puolustella sitä, mistä olette keskustelleet, niin julkaiskaa kaikki nämä tiedot. Haluatte kansalaisten julkaisen omat henkilötietonsa, kai kansalaisilla on oikeus tietää, mitä te olette puhastelleet. Nimittäin jos täällä lakeja säädetään veronkiertoa varten, niin sen pitää olla avointa, läpinäkyvää, seurattavaa, demokraattisesti laadittua parlamentin valvon silmän alla. Ja hyvät kollegat, kyllä meidänkin täytyy hommamme hoitaa, eikä vain alariville panna nimeä, kuten äsken sanoin. Muutama asia lisää. Vastavuoroisuus. Paljon kuullaan puhetta vastavuoroisuudesta. Haluaisin tietää, mitä se käytännössä nyt tarkoittaa ihan tosissaan. Onko todellista vastavuoroisuutta olemassa muillakaan aloilla, joissa meillä on transatlanttisia sopimuksia? Tämä on taikasana vastavuoroisuus. No ei sitä tosiasiassa ole olemassakaan, eli olisi kiva kuulla, miten se toimii. Sitten nämä kahdenkeskiset sopimukset. Se, että vain muutama maa on tällaisia allekirjoittanut, eivät ole edes voimakaan tulleet, niin totta puhuen ei, se ratkaise ongelma. Se vain lakaisematon alle nämä ongelmat. Ajatellaan näitä rahoituslaitoksiakin, miksi niitä pitäisi rasittaa niin, että si- laittomasti tietoja siirrellään, mutta että nyt on sitten sopimuksia jäsenvaltioiden hallitusten kanssa, niin ei se laillista siirtoa sinällään. Sattumalta minä näin Euroopan komission sisäisen muistion, missä yksiköt itsekin tunnustivat, että tiedon siirrossa loukataan EU-lainsäädäntöä. Miksi komissio ei ole tätä esittänyt? Miksi siitä ei ole keskusteltu? Me haluamme kyllä tiedonvaihtoa, toki haluamme torjua veronkiertoa, mutta laillisissa puitteissa niin, että huomioon asianmukaisella tavalla kansalaisten oikeudet. Heidän täytyy saada tietää, mitkä heidän oikeutensa ovat Kahdenkeskeiset sopimukset eivät ole ratkaisu tähän ongelmaan. Haluaisin esittää valiokunnalle, että virallisesti pyydämme tietosuojaa valtuutettua arvioimaan näitä sopimuksia. Arvioimaan sitä siis. Moni kollega täällä on jo todennut, olen samaa mieltä siitä, että jos sopimuksia ylipäätään tulee, niin niiden pitäisi siellä olla EUn ja USA välinen sopimus ei mitään hämäräperäisiä, epäsymmetrisiä, kahdenkeskisiä kauppoja, jotka eivät ole vesitiiviitä. Eli komissiolle kunnon valtuutus niin, että nämä maat, jotka ovat veto-oikeutta käyttäneet, niin eiköhän nyt ole mahdollista, että saadaan kunnon toimivaltuus heidänkin osaltaan. Ja lopuksi. Totta kai olemme kiitollisia siitä, että emme voi olla kiitollisia siitä, että jonkin EUn ulkopuolisen maan lakeja täällä noita, Se osata meidän heikkoudestamme vain, koska me emme ole pystyneet omaksumaan omaa politiikkaa. Voi olla, että Fatka on suuremmainen malli. En minä tiedä. Täytyy tutustua paremmin siihen. Mutta kyse on periaatteista. Jos herra Putin tulee tänne ja sanoo, että minulla on tässä nyt venäläinen Fatka, kyrillisin aakkosin, pitäisikö se noin vain miellä? Jos Kiina tulee tänne, pitäisikö se noin vain miellä? Enpä usko. Eli demokraattinen prosessi on ihan yhtä tärkeää kuin sisältökin. Kiitos. Thank you very much indeed, Mr. Kiitoksia kovasti. Rova Interfeld. yksi pikku kommentti. Tietosuoja asiat eivät kuulu meidän valiokuntamme, vaan live-valiokunnan rälssiin. This is a hearing. Sori nyt vaan, mutta tämä on kuuleminen, eikä mikään lainsäädäntöjuttu. Olisi kuultava ihmisiä, joilla jotain sanottavaa, ja tiedonsiirto on tärkeä osa myös tiedonvaihtoa. Tarvitsemme vesitiivit järjestelyt. Tietoisen valtuutetun lausunto joka tapauksessa on tässä keskeisessä asemassa. Ehdottomasti tästä olen samaa mieltä, että kollegat vain tietävät, että valiokunta ei ole toimivaltainen tietosuojassa. Vihreiden puolesta herra Giegold. Uh, first of all, thanks to the parties. No ennen kaikkea kiitos osallistumisesta. Ja että Atlantin toiseltakin puolelta osallistutaan. On todellakin tärkeä ja mielenkiintoinen hetki keskustella nyt tästä asiasta. Ja minun täytyy sanoa ensinnäkin, että Eurooppa ja olen samaa mieltä siitä, mitä Sofi Intvelt asiasta sanoi. On ollut ylimielinen itsetyytyväinen verokiertoasiassa. Se ei ole pystynyt saamaan aikaan uskottavia ratkaisuja. OECD samoin ei ole pystynyt aina saman ongelman vuoksi. Konsensusperiaatealalla vallitsee. Molemmissa toimielimissä oli veroparatiiseja jäseninä samaan aikaan jumittivat asian käsittelyä. Sen vuoksi Yhdysvallat on nyt sitten lähtenyt strategiaan, että se ei odota kansainvälistä sopimusta sellaisten toimijoiden kanssa, jotka eivät pääse sopuun keskenään, vaan että asetetaan ehtoja rahoituspalvelujen tarjoajille – jotta ne voivat saada toimia Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain kansalaisten kanssa. Tämä on strategiamuutos, joka on avannut mahdollisuuden, että jotta nyt saataisiin oikeaa menestystä aikaan edistystä myös Euroopassa. Ja sen sijaan, että nyt haluaisin syyttää Atlantin toisella puolella olevia ystäviä, me täytyy sanoa kiitos Amerikalle tästä, koska nyt ulkoisen tekijän vuoksi me alamme käsitellä asiaa vakavasti Muutkin asiat ovat auttaneet. Mutta nyt kun niitä valtio Luxemburg ovat liikkumassa, niin se on Yhdysvaltain asettaman paineen vuoksi osittain. Ja jotkut vastustajat, mikä on mielenkiintoista nähdä todellisille, todelliselle rajat ylittävän veronkierron torjunnalle, sanovat nyt, että tarvitaan 27 sopimus Yhdysvaltain kanssa ja EUn välillä mieluummin kuin monenkeskiset sopimukset. Ja sitten nämä vetto-oikeuden käyttäjät joutuvat uuteen valoon, kun Yhdysvallat pystyy heidät ohittamaan. Tietysti meidän pitäisi pitää parempana EU-87-sopimusta, tietysti, mutta siihen vahvaan 27 sopimukseen päästään vain, jos meillä on paine. Viisi plus muut, jotka todellakin haluavat toimia ja sitten päästään vakuuttavaan sopimukseen. Sen lisäksi olen samaa mieltä monista kysymyksistä, jotka Infeld kysyi, ja asiat täytyy ottaa vakavasti, mutta pitäisi nyt seurata tätä peruslähestymistapaa, jos Yhdysvallat on ollut johdossa Fatkan kanssa, koska se vain on johtanut tuloksiin. Pitäisi olla valmiita. Olen tutkinut veronkierron historiaa. Se alkoi jo kansainliiton vuosina 20-luvulla. Siitä lähtien olemme yrittäneet torjua veronkiertoa Euroopassa, ei ole päästy sinä mihinkään, ja sen vuoksi haluaisin nähdä sinulta, Sofi, samaa tunteellisuuden tasoa tietoja kuin sinulla on tietojen suojassa myöskin veronkierron suhteen. Eli jos öö, saadaan nämä mittasuhteet oikein, niin sitten ollaan täysin samaa mieltä. No ihan öö, täsmällisiä kysymyksiä. Ei, ei ole aina milloinkaan samat poliittiset voimasuhteet tässä. Mutta haluaisin kysyä muutaman kysymyksen kollegalle Yhdysvalloissa. Valitettavasti yksityiskohtaiset säännöt Rules äh, lähestymistavassa FATKassa eivät ole vielä tulleet julkaistuiksi tietojeni mukaan. Safinfeld kysyy sitten vastavuoroisuudesta. Haluaisin tietää, Sallitteko täyden vastavuoroisuuden myös tässä mielessä esimerkiksi silloin, kun puhutaan Delaware-yhteistyöstä ja muiden osavaltioiden kanssa, jossa periaatteessa voi yritykset voivat avata pankkitilin paljastamatta täysin, että kuka on edunsaaja. Olisi olennaista tällainen look-through-lähestymistapa. Mahdollistaako Yhdysvallat sen? Toinen kysymys Euroopan pankkiliitosta. vankiyhdisten liitosta. Siis on suuria oikeudellisia huolenaiheita tässä. Olen yllättynyt, koska jäsenenne olivat ihan eturintamassa joissakin jäsenvaltioissa. puolustautumassa automaattisen tietojenvaihtoja, automaattisen tietojenvaihtoja vastaan, vaikka se auttaisi meitä veronkierron torjunnassa. En ole nähnyt mitään julkisia lausuntoja järjestöltänne, jotta menneisyyttä voitaisiin selventää, jotta voitaisiin olla uskottava puhekumppani. Voisitteko selventää, tuleeko minkäänlaisia selvityksiä, julkisia lausuntoja omassa yhdistyksessäni, jotta voidaan tutkia siitä, miten aiemmin nyt on tuettu jäsenten taholla veronkierron torjunta myöskin jäsenyhdistyksissä. OECDn osalta haluaisin tietää, mitä tämä uusi lähestymistapa automaattisen tietojenvaihtoon tarkoittaa, kun ajatellaan epäonnistunutta lähestymistapaa, että annetaan tietoa pyynnöstä? Sitä on, se on viivästyttänyt edistystä tällä alalla vuosien ajan. Luovutteko tästä lähestymistavasta ja sanotte nyt selkeästi ja avoimesti, että tämä ei ole johtanut mihinkään ja että täytyy mennä täyteen automaattisen tietojenvaihtoon. Komissiolta haluaisin tietää, mikä on täsmällinen aikataulu neuvotteluissa kolmansien maiden kanssa? Mitä olette suunnitelleet? Haluaisin myös tietää, mitä, mikä on äh, roolinne, kun tuette maata, jotka samaan aikaan neuvottelut näistä pilottihankkeista sikäli kun, sikäli kun tuota asia näyttää tällä hetkellä siltä. Eli näitä keskinäisriippuvuuksia en ihan ymmärrä. Kiitoksia. Herra Stojek. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Minä en ihan niin kuohun vallassa puhu kuin rouva Intefelt, mutta sitten toisaalta ymmärrän kyllä suuren osan hänen kommenteistaan. Minä voin kyllä vakuuttaa sinulle, että ei Kiina kyllä tule tänne kiinalaisen Fatkan kanssa ihan lähitulevaisuudessa, en kyllä usko. Kiitos kaikille alustajille teidän huomioistanne. Ennen kaikkea Rouva Ruusval. Minusta teidän kantanne on sellainen, jonka minä otan hyvin vakavasti tässä keskustelussa. Varsinkin nämä kaksi kommenttia johtopäätöksissänne. Tavallaan minä ymmärsin, että rivien välissä oli tavallaan varoituksen sana lainsäätäjille. Kiitos siitä. Minä ottaisin muutaman kysymyksen esille. Fatka varmaan äh, käynnistetty hyvin tarkoituksen, josta on muodostumassa hirviö ja siitä on tulossa myös este rajat ylittävälle toiminnalle. Ehkä Euroopan unionin komissiosta joku voisi vastata tähän kysymykseen. Tämä on minun huoleni. Minä ymmärrän kyllä, mitä siellä taustalla on tavoitteena, mutta toisaalta pitäisi ottaa myös huomioon se, että taloudellinen kasvu ja toiminta eivät saa joutua vaaraan – tämän vuoksi, jota nyt sattumalta kutsutaan fatkaksi. Toiseksi, voi olla, että fatka vähän vireyttää tätä, vähentää virkavaltaisuutta – Se on sinällään hyvä ja Rova Ruusvali, jos nyt voisin kysyä teiltä, niin voisit ehkä kertoa hiukan enemmän nimenomaan tästä aiheesta. Olen aivan samaa mieltä Rova Interfeltin huolien kanssa ajatellen tietosuojaa. Olen aivan samaa mieltä. Olen ihan sinun puolellasi tässä. Ja herra Kermode voisi ehkä jotain lausua komission puolesta. Lopuksi vielä kysymys, jonka ottaisin myös esille. Mikä itse asiassa on valtiovarainministereiden ja ECOFINin kanta? Onko tästä aiheesta jo keskusteltu ECOFINissa? Ja mikä on kanta siellä? Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Stojek. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa rouva Stack videoitse. Herra Stack, haluatteko ehkä kommentoida kollegojen lausumia? Mr. Stack? Herra Stack. I don't know whether Mrs. Mr. Stack... En, onko Stack jo lähtenyt? Herra Frost voi sitten, ei hänkään taida olla nyt enää langoilla. Herra Stack, kuunneletteletko meitä? Mr. Stack? Yeah. Herra Stack, te saisitte nyt puheenvuoron kommentoidaksenne sitä, mitä kollegat täällä sanoivat. Yes. Um, I apologize. I lost the connection. But... Pahoittelen Yhteys katkesi minuutiksi tai kahdeksi, mutta luulen, että olen kuullut useimmat kysymykset. Ensin Fatkan täytäntöönpanoon ja nopeuteen. Kuten mainittiin, me keskustelemme eri oikeudenkäyttöalueiden kanssa, mutta Euroopan pankkiliiton edustajalle sanoisimme, että on hienoa, jos tehdään maata omien maiden kanssa työtä hallinnon osalta. Me haluamme mielellämme edetä nopeasti. To you perfectly. Ihan kuullaan hyvin teitä. Okay, fine. Um, and, and by the way, on the issue of speed... No hyvä, mitä nopeuteen tulee, haluaisin vain sanoa, että vasta syys kuussa 2015 lähdetään rekisteröimään näitä tietoja. Ymmärrämme kyllä, mitä tarvitaan rajoituslaitoksissa ja muualle, että saadaan järjestelmä käyttöön tehokkaalla tapaa. Toiseksi puuttuisin kysymykseen, joka liittyy siihen, että ei siirrytä oikeudenkäyttöalueelta, jossa tätä käytetään toiselle – Tämä on keskeinen kysymys FATKassa, jotta tätä lähestymistapaa voitaisiin täytäntöönpanna. Yhdysvallat sanoi, että jos haluatte investoida Yhdysvaltain markkinoille omien lakiemme mukaan, teidän täytyy solmia sopimus meidän kanssamme, jotta voimme verottaa Yhdysvalloissa asuvia – ja kansalaisia, joilla on varoja pankeissa, Ja tämä on osoittautunut erittäin tehokkaaksi tavaksi. Ja uskomme, että mielellään tätä työtä tehdään, koska lopulta saadaan tehtyä yhteistyötä näiden sopimusten kautta ekstraterritoriallisuudesta. Uskoakseni jäsenet ja muut, jotka osallistuvat tilaisuuteen täällä tänään, näkevät, että me olemme Fatkan kautta asettaneet peliin omat markkinamme. Jos haluatte edelleen sijoittaa Yhdysvaltain markkinoille, niin me oletamme, että vastustatte veron kiertoa. Tässä yhteydessä toivon, että te kaikki huomioitte sen, että veronkierto haittaa kaikkia maita maailmassa, erityisesti säästökuurien aikana, kun nämä ihmiset eivät veroja maksa, niin muut maassa, jotka ovat lakia kuoleisesti noudattavia, joutuvat maksamaan. Olette siis tervetulleita rajoitusjärjestelmäämme, kunhan solmitte sopimuksen. Ja vastavuoroisuudesta sanoisimme ainoastaan, että hallitusten välisten sopimusten osalta on aina vastavuoroisuutta, tiedonvaihtoa koroista ja muista tuloista. Tässä on merkittävistä asioista kyse joskus merkittävimmistä kuin mitään raportoitavaa Fatkan yhteydessä. Meidän lainsäädäntömme mukaan ajatellaan myöskin sitä tietoa, jota saadaan muilta oikeudenkäyttöalueelta. Ja meillä on säännöt, jotka mahdollistavat sen, että yhdysvaltalaiset rahoituslaitokset vastavuoroisesti tekevät tiedonvaihtoa. Järjestelmämme on toisenlainen kuin jonkinlaiset parlamentaariset järjestelmät. Me joudumme toimimaan kongressin kautta vielä. Equivalent levels of exchange we would expect our own financial institutions would be required to look through entities and Meidän on siis katsottava sitä, että toimitaan samoin kuin muiden kuin yhdysvaltalaisten laitosten osalta. Kiitos oikein paljon. Toivon, että vastasin useampiin kysymyksiin. Much indeed, uh, Mr. Stack. Kiitoksia, herra Stack. Ja nyt, jos Herra Pros on OECDstä vielä paikalla. Herra Pros, oletteko langoilla? I think we lost it, so... Taisi mennä yhteys. Herra Kermod, ehkä myöhemmin sitten, herra Pros. So, Mr. Kermod, you have the floor. Herra Kermod, olkaa hyvä. Thank you, Chair. If I can run through what I understood... Jos voin käydä läpi niistä, mitä ymmärrän, että tuli joko suoraan tai välillisesti minulle, kun edustan komissiota. Ehkäpä voisin tarttua tähän vastavuoroon, äh, yhteen toimivuuteen eri järjestelmissä. Sehän on yksi tärkeimmistä kysymyksissä, kysymyksistä automaattisessa vaihdossa. Meille mielestämme tämä on tärkeä pointti ja mielestämme kun verojärjestelmissä kautta maailman on niin paljon eroja, niin siihen täytyykin nyt tässä tekemään huomiota. Esimerkiksi tiedot joita Yhdysvallat vaatii. Ne kattavat eri kategoriat ihmisiä eh, kuin mitä useimmat jäsenvaltiot vaatisivat. Eh, on ero, että perustuuko verotus kansalaisuuteen vai siihen, missä maassa asuu. Sitten tämä veromaksajan yksilöintinumero, henkilönumero, komissio tekee sitä kovasti työtä tällä hetkellä, kun saatatte tietää niin viime vuoden lopussa, kun komissio hyväksyi veronkierron vastaisen toimintaohjelman. Siihen kuului se, että niin kutsuttu TIN on the web avattiin, jolla sitten tämä henkilöintinumero tulisi käyttöön. Sitä on sitten seurattu julkisella kuulemisella, jotta voidaan vahventaa perustaa juuri automaattiselle tietojenvaihdolle. Se, että mahdollisesti muutetaan tilinpitodirektiiviä, se mainittiin tässä Komissiosin Barnier on viitannut siihen, että hänestä tämä on tärkeä asia, jos se pitäisi edetä sen jälkeen, kun Euroopan neuvosto julkaisi päätelmänsä viime viikolla. Eli voidaan odottaa mielestäni jotain aika pian tässä asiassa, itse asiassa yksi nimenomaisista kysymyksistä aikataulusta tälle ehdotukselle ja hallinnollisen yhteistyön direktiivin muuttamiselle, johon viittasin aiemmin, ja myöskin kun puhutaan hallinnollisen yhteistyön direktiivistä, niin ottaisimme, että ehdotus olisi pöydällä ihan tulevina viikkoina. Kyse ei ole kuukausista enää, kyse on siitä, että niin nopeasti kuin mahdollista kesäkuussa. Voisin kuvitella, että tilinpiti- ja accounting-direktiivi olisi yhtä kiireinen tässä, tässä vaiheessa. Tietojen suoja otettiin esille yleisemmällä tasolla alussa ja se on asia, joka on tietysti hallinnut monia keskusteluita. Ja kun asia on kehittynyt vuosien mittaan. Mutta ehkäpä voisin palata siihen sitten vastatessani nimenomaisiin kysymyksiin, joita Rova Intfeld kysyi. esitettiin näkökohta siitä, että mitä riskejä on kahdenvälisessä sopimuksessa, mitä vaikeuksia tulee EUn sisällä, sitä ei mitenkään halua nähdä, ei varmaankaan. Ja tämä on juuri se syy, minkä vuoksi nyt ehdotamme, että nyt nopeasti edetään muutosten kanssa keskinäisen avunannon direktiiviin, niin että saadaan EU-kehysasialle. Vältetään tilanne, että yksittäiset sopivut sopimukset yleistyvät EU-ssa, kun jäsenvaltiot pyrkivät vastaamaan suositummuislausekeaseman käyttöön, joka tietysti voidaan asettaa kyseenalaiseksi heti, kun kolmannelle maalle annetaan parempi kohtelu kuin muille jäsenvaltioille. Otettiin esille myös ongelma siitä, että olisiko parempi katsoa ulospäin yhteen yksittäiseen EUn, Yhdysvaltain välisen sopimukseen tai muun maan kanssa myöskin. Tietysti jos on sopimus, jossa EU voi käyttää poliittista ja taloudellista voimansa hyvin tärkeitä ja tällaisia sopimuksia veroalalla olikin Sveitsin kanssa ja muiden lainkäyttöalueiden kanssa nykyisen säästökorkodirektiivin puitteissa, vaikka ne eivät katakaan automaattista tietojenvaihtoa vielä. Mielestäni on positiivinen asia tietysti tarkastella sitä, mutta äh, vaikeus, joka tähän liittyy, on se, jota me liittyy muihin kysymyksiin. Kun Fatka tuli pöydälle alun perin, sitä ei ollut suunniteltu viralliseksi tietojenvaihdoksi. Se otettiin amerikkalaisena säännöksenä pöydälle, jolla pyrittiin varmistamaan, että Amerikan verosmaksajat maksaisivat veronsa. Me komissiossa emme näytä ongelmallisena tätä periaatetta, eikä meillä ole ongelmaa siinä, että verohallinnot auttavat toisiaan. Mutta keskusteluissa, joita, joissa komissio oli mukana Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa ja pankkialan edustajien kanssa, niin alusta alkaen, kun ei ollut selkeää neuvotteluvaltuutusta EUn puolelta, niin me yritimme varmistaa, että järjestelyt, joita yhdysvaltalaiset halusivat käyttöön, itse asiassa, että niistä tulisi tiedonvaihdon muoto verohallintojen välillä perustuen siihen periaatteeseen, joka mielestämme on asianmukaisempi tietojen vaihtoon. Yhteistyötä tekevien käyttöalueiden välillä ja myöskin, että voitaisiin varmistaa, että tietosuoja äh, näkökohdat tulevat mukaan kaksinkertaisen verotuksen sopimuksiin, joita se valtiolla on. Olimme itse asiassa huolestuneita, että alkuperäinen FATKA-malli ja itse asiassa nykyisin malli kakkosena tunnettu ei olisi asianmukainen yhteistyöhön lainkäyttöalueiden välillä, jotka luottavat toisiinsa. Mutta oli myös tärkeää suojella rahoituslaitoksen ja ihmisten oikeuksia, joista tietoja lähetettäisiin. Kysyttiin vastavuoroisuudesta, mitä se tarkoittaa. Meille vastavuoroisuus selkeästi, kun ajatellaan säästökorkodirektiiviä, tarkoittaa, että ihmisille annetaan se, mitä heidän täytyy antaa itselle ja selkeästi kuunnellaan, mitä Amerikan kollegalla oli sanottava äskettäin, että tämä aikomus julkistus on tärkeä, että jos tulee globaali standardi, että jos tulee sellainen, johon täytyy perustua, niin se perustuisi vastavuoroisuuteen, että olisi molemmilla osapuolilla intressiä sijaan. Sitten Rova Intfeltin esille nostamat asiat, avoimuus ja asiakirjojen saatavuus. En voi vastata virallisesti tänään, koska vetoomuksenne on komission pääsihteerin käsittelyssä, mutta voin sanoa, että emme ole pyrkineet salaamaan tekemään. Me keskustelussa, joita me olemme käyneet yhdysvaltalaisten kanssa ja joidenkin jäsenvaltioiden kanssa, itse asiassa kaikkien jäsenvaltioiden kanssa jossain vaiheessa, me pyrimme varmistamaan, että hyvä tulos perustuu siihen, mitä sanoisin, saataisiin aikaan tutkimme todellakin myös tietosuoja-asioita ja meillä oli selvää, mitä mahdollisia siirrettyviä ongelmia tulisi esille ja olemme antaneet ohjeet kaikille jäsenvaltioille rajoituksista, joita niiden täytyy noudattaa. Esimerkiksi olimme aika selkeä salaisia siitä, että täytyy olla kotimainen oikeusperusta sille, että tietoja kerätään. Sanoimme selkeästi, että täytyy olla oikeasuhtaiset tiedot, samoin oikaisuhakukeinoista ja koko tietojen valvonta-asiasta ketjun toisessa päässä. Ja nämä ovat asioita, jotka mielestämme voidaan ottaa asianmukaisemmin mukaan näihin standardi kaksoisverotussopimuksiin kumppaneiden välillä. Ja lohtua voi saada siitä järjestelyt. vaihto, pyynnöstä ovat sellaisia, että ne on rakennettu kaksinkertaisten verotuksen sopimusten varaan eri lainkäyttöalueiden välillä. Kysymys siitä, että pitäisikö olla EUn Yhdysvaltain välinen sopimus vai ei. Tämänkin Infeld otti esille. Mielestäni pidemmällä aikavälillä niin se täytyy olla mielenkiintoinen mahdollisuus Sitten syrjä silmällä näin sanoen äh, katson myös sitä, mitä yhdysvaltalaiset itse ovat sanoneet sitoumuksestaan keskustella tulevaisuudessa sekä globaalilla tasolla, OECDn tasolla, myöskin EUn kanssa, siellä missä asianmukaista, että saadaan paremmat standardit kautta maailman yleensä, eli voi olla tilaa tässä edetä. Mutta kuten kaikki tiedätte varmaan, Meillä on ollut ongelma EUn sisällä monien vuosien ajan itse asiassa sitä, että ei ole yhteistä lähestymistapaa täyteen automaattiseen tietojen vaihtoon. Ilman tätä yhteistä ymmärrystä yhteisymmärrystä valtioiden välillä meidän on kovin vaikea esiintyä yhtenäisenä ulkopuolista maailmaa kohtaan täydestä automaattisesta tiedojenvaihdosta ja siirrettävästä ratkaisusta. Mutta Kuten mainittiin, niin nyt näyttää siltä, että mennään eteenpäin aika nopeasti ja meitä rohkaisee se mahdollisuus, että kaikki jäsenvaltiot olisivat sitoutuneita automaattiseen tietojen vaihtoon, niin silloin ryhmänä meidän neuvotteluasemamme olisi todellakin paljon vahvempi. Aikataulukysymys otettiin esille, herra Gigold teki, niin olen saattanut siihen osittain vastatakin. Aikataulu on tiukka meidän puoleltamme ehdotukset, jotka esitämme, sitten kolmansien maassa maiden käytävien neuvottelujen aikataulu säästökorkodirektiivissä riippuu siitä, miten maat reagoivat. Tällä hetkellä voin vain sanoa, että kirjeitä on kirjoitettu ja lähetetty näille lainkäyttöalueille. Meillä on ensimmäiset kontaktit nyt ja me komissiona pyrimme kovasti siihen, että saadaan ratkaisut niin vasta kuin mahdollista. Meillä ei ole mitään määrättyä loppupäivämäärää, aikamäärää, mutta mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Tuemmeko G5 ja mitä se tarkoittaa? Tuemme periaatteita, mutta haluamme, että sen ympärille saadaan kehys EU-keskusteluiden kautta. Ja jotta näin voidaan tehdä, esitämme nyt pian direktiiviluonnosta ehdotusta keskinäisen avun direktiivin muuttamisesta. Tätä emme halua nähdä kilpailuna kilpailivien standardien välillä. Me ymmärsimme niin, että viiden jäsenvaltion allekirjoittama kirje olisi julki, julkistus pyrkimyksestä mennä eteenpäin ja laittaa asia EU-kehykseen. Olemme keskustelleet viiden kanssa, olemme keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa, kaikkien 27 kanssa, ja haluaisimme viedä tätä eteenpäin nyt seuraavalla kaudella, seuraavina kuukausina, ja toivottavasti ennen vuoden loppua voitaisiin nähdä paljon selvemmin, miten asia toimii käytännössä. Mutta että saadaan kehykset siihen ympärille, se on se direktiivi, ehdotus, jota ehdotamme. Sitten kaksi kysymystä lopuksi Tuleeko Fatkasta hirviö? Todellakin toivon, että ei. Aidosti toivon, että ei. Haittaako se taloutta? Jos se älykkäästi suunnitellaan ja toteutetaan fiksusti, niin ei niin pitäisi käydä. Mutta täytyy olla aina tietoisia siitä, että miten järjestelmiä käytetään niin, että niitä käytetään niin, että saadaan maksimaalinen teho. Se, mitä me unionina voimme esittää OECD-keskusteluissa, ja muillakin foorumeilla on se kokemus, joka meillä on. Olivat kokemukset sitten hyviä tai huonoja tämän säästöregiimin alla. Sen varaa voimme rakentaa sekä kun kehitämme että autamme kehitysmaita. Sitten tietosuoja olenkin varmaan jo käsitellyt osittain. Tietosuoja on edelleen ongelma, johon keskitymme jäsenvaltioiden kanssa tarkkailemme asiaa huolellisesti. Mielestämme tämä olisi mieluumminkin alku kuin loppuprosessille ja miten jäsenvaltiot ovat toteuttaneet säästökorkodirektiiviä aikanaan. Olemme tietoisia siitä, miten tärkeää on, että säästökorkodirektiivin muuttamisehdotus hyväksytään mahdollisimman nopeasti nyt, että voidaan varmistaa, että nyt yksilöimämme porsarjat voidaan täyttää. Kiitoksia. Indeed, mist- Kovasti kiitoksia, herra Kermod. Ja nyt sitten saa uudella herra Prose OECDstä. Niin tässä nyt aika rientää. Voitteko ehkä lopuksi puhua? one... Niin yksi juttu vain, johon komissio ei vastannut, nimittäin mikä tilanne on Amerikan kansalaisten tilanne tai eurooppalaisten tilanne, jos heillä on kaksoiskansalaisuus. Kenen puolelle voi kääntyä? Kuka suojelee heidän oikeuksiaan? Kiitos komissio. Haluatko komissio vastata? Puheenjohtaja vastaus tähän kysymykseen kai on, että kun meillä on kahdenkeskisiä sopimuksia, on erilaisia lainkäyttöalueita Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa, niin sitten kunkin maana täytyy omia kansalaisiaan suojella. Siihen, mitä aikaisemmin oli jo puhetta, että meillä on alkuperäinen FATKA, omat järjestelyt siellä, ja ei ole mitään sitten se järjestelmä, jossa on verohallinto ja puolestaan rahoituslaitoksen, Anteeksi, ei tässä nyt keskustelu voida aloitella. The floor now to Mr. Sitten herra Pörs OECDstä. Aika rientää valitettavasti olisi hyvä, jos voisitte puhua vain kolmen minuutin verran. Olkaa hyvä. Mr. Pörs, can you listen to us? Follow the discussion in the last 15 minutes because of technical reasons teknisistä syistä minulta meni ohi vartin verran keskustelua, mutta pari kysymystä, joihin haluaisin vastata. Yksi liittyy siihen, luopuko ECD nyt tästä pyydettäessä esitettävästä tiedon ajatuksesta. Toinen panelisti Mike Lewis tärkeänä esitti sen, että vaikka automaattinen tietojenvaihto on tärkeää, se kiinnostaa – kovasti. Se on tärkeä ajettava asia OECDlle. Se ei ole ainoa muoto yhteistyölle verohallintojen välillä, jotta voidaan estää veronkierto. On muitakin mahdollisuuksia, esimerkiksi pyydettäessä annettava tieto, samanaikaisesti toteutettava tilintarkastus ja niin edelleen. Ei näitä tarvitse asetella vastakkain, niitä voidaan yhdistellä – automaattisen tietojenvaihdon osalta ehkä pitää vielä esittää lisäpyyntöjä, jotta voidaan tutkia lisää tiettyä tapausta, josta on saanut tietoa automaattisesti lähetetyn tiedon pohjalta. Joten ei jompi kumpi, vaan holistinen lähestymistapa, johon kuuluu pyydettäessä annettava tieto myös. Ei pidä unohtaa sitä, että tämä on ollut menestys 120 maata, 600 suosituista, 300 suositusta on saanut tukea kautta maailman. Monet noudattavat näitä suosituksia raportoivat takaisin G20. Eli tämän sanoisin pyydettäessä annettavasta tiedosta ja sen suhteesta automaattisesti annettavan tietoon. Toinen kysymys liittyi siihen, miten tämä standardi automaattisesta tiedonvaihdosta – syntyy, voin ehkä lukea G20 julkilausuman huhtikuulta, jossa selkeästi sanotaan, että me oletamme, että standardi on tällainen ja se kattaisi kaikki lainkäyttöalueet, että lähdetään toteuttamaan tätä kahdenvälisten sopimusten pohjalta. Ja G20 on tehnyt merkittävästi työtä kokouksessa huhtikuussa juuri tiedostajat annetaan pyydettäessä. Ja tässä on kyse pitkälti siitä ponnistelusta, jota G20 ja OECD ovat tehneet ja tietenkin EUn tuella. Nämä lyhyet vastaukset kysymyksiin, jotka pystyin ymmärtämään. Pahoittelen, etten ehkä kaikkia kysymyksiä kuullut. Kiitos. Kiitoksia kovasti, herra Preuss. Ja sitten herra Lewis. Thank you, Kiitos. Pyrin puhumaan lyhyesti ja siihen, mitä juuri äsken kuultiin, jos ajatellaan, että kyllä automaattinenkin on hyödyllistä veroviranomaisten kesken tai muidenkin viranomaisten kesken. Ehkä olisi hyvä, että pidetään kiinni myös pyynnöistä. Täytyy olla samat säännöt kaikille. Miten voidaan taata, että kaikki tulot ja kaikki maksajat hoidetaan – USAn fatkamallissa hyödyllistä on se, että siellä on myös omat vastuukantoperiaatteet selvästi lyöty lukkoon. Mielestäni on korostettava sitä, mitä tulee EU-sopimuksista tai vastaavista keskeistä, että siellä on myös samanlaiset määräykset yksityiskohtaisesti. Totta kai siihen tulee kustannuksiakin, mutta Rova Ruusva puhuu sitä enemmän ehkä. Mutta jos ajatellaan neljättä vero, rahanpesudirektiiviä, niin on tärkeää, että pankkiala on tukenut myös virallisia rekistereitä näistä tahoista niin, että voitaisiin leikata kustannukset, tiedetään kuka asiakas on. Tehdään tällaisia rahanpesutarkistuksia. Ehkä FATCA-tyyppiset säännöt ovat hyödyksi myös tässä. Ja mitä eri vaikeutta tähän tulisi mukaan, mitä valiokunnan jäsenet totesivat, että tänne tulee kaikki lainsäädäntöalueet erittäin tärkeää. Sitä että toimintasuunnitelma laajentaa myös EU-ssa ajatellen veroparatiisien jalankäyttöalueita, että on yhteiset mittatikut, on sekä keppiä että porkkanaa tämän tyyppisissä diileissä. Lopuksi lyhyesti myös tietosuojasta, kun se täällä tuli esille. Totta kai se on vakava juttu. Siihen liittyy myös jopa perusoikeuskysymyksiä. Ainakin voidaan sanoa sen verran, että kuten Rakemer totesi, ettei tästä nyt ihan tyhjästä lähdetä näissä kysymyksissä, koska sekä pyynnöstä tapahtuvassa ja jopa automaattitiedon vaihdossakin on kumppanuuksia kahdenkeskeisesti. Suomi vaihtaa tietoja esimerkiksi tileistä kaikkien 66 kanssa sopimuspohjaisesti myös säästödirektiivin nojalla Pohjoismaiden kesken. Eli kyllä, tässä on menettely jo käytössä. Ainakaan oikeus jonkinlaista suojaa tarjolla, myös ajatellen perusoikeuksia tai ihmisoikeuksia. Sitten tästä täytyy päästä tietenkin vielä myös järjestelmätason suojaan eri järjestelmissä. Eli määritellään hyvin myös, miten apua annetaan kolmasilmaisilla, jos ne tulevat tällaisiin sopimuksiin mukaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti herra Lewis ja sitten Rova Roosval saa viimeiseksi suuvuoron. Thank you. Um... Kiitos. Lyhyt kommentti veronkiertokysymyksestä. Täytyy tietää, että on suuria eroja tällä hetkellä verolaeissa ja käytänteissä maiden välillä – ja myös rahoituslaitosten välillä, kun ajatellaan veroasioita. Mutta täytyy painottaa, että yrityksen tai yksilön vastuuna on edelleen odottaa sääntöjä ja lakeja. Hallitukset asettavat paikalliset rajat, pankkeja valvotaan viranomaisten taholta kaikissa mielessä. Ja rahoituslaitokset ja pankit, jotka eivät noudata paikallista lakia tai EU-lakia, ovat vaarassa menettää toimiluvan. Johtopäätöksenä sanoisin, että ei ole EBFn tehtävä nimetä asettaa häpeään tai valvoa jäseniään, vaan toimia intressijärjestönä ja etujärjestönä. Sitten kun puhutaan hankkeista ja kustannuksista. Nyt henkilökohtaiseen kokemukseen nojautuen sanon, että jokaisen pankin täytyy lähteä suurin hankkeisiin. Siellä on paljon sun konsultointia mukana ja usein tämä IT-puoli ottaa resurssit ja kun rakennetaan uusia järjestelmiä, siinä kestää vähintään kuusi kuukautta ja sen vuoksi sanomme, että juhannus lähestyy, ei ole vastauksia, täytyisi noudattaa sääntöjä uuden vuoden aattona ei ole aikaa niin paljon jäljellä. Se on ihan realiteetti eurooppalaisten pankkien kannalta. Järjestelmiä ei rakenneta yön yli, joten täytyy ajatella myös tulevaisuudessa sääntöjen noudattamista ja pelkästään nyt. Täytyy myös seurata FATKan noudattamista tulevina vuosina ja myöskin ottaa palkata lisäväkeä, jotta voidaan FATKan sopimuksen velvoitteita noudattaa. Käsittelin myös EU-lähestymistapaa yhtä ratkaisua koko Euroopalle. EBS sen puolesta puhui ja FATKan alussa halusimme yhden ratkaisun, yhden yhteisen ratkaisun Euroopan jäsenvaltiolle. Syystä tai toisesta tämä hylättiin. Olemme huolestuneita, että nyt eri ratkaisut johtavat epäyhtäläisiin kilpailusuhteisiin rahoituslaitosten keskuudessa Euroopassa, mutta myöskin kun ajatellaan maita Euroopan ulkopuolella. Eikä tämä hyödytä rahoituslaitoksia eikä tietenkään myöskään asiakkaita. No tämä varmaan tältä erää. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia Rova Roosval. Ja aivan viimeisen sanan sanoo esittelijä Kleva. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Minä puhun tosi lyhyesti. Ensinnäkin kiittäisin, että tulin hiukkasen myöhässä. Odottelin tässä keskustelua von Rompäyn ja Baroson kanssa verokierrosta ja veropetoksista, koska halusin kertoa pettymyksistäni viime viikon neuvoston päätelmiin. Jos ajatellaan tätä keskustelua, jota käydään Fatkastakin, tämä on nyt vain ensimmäinen kuuleminen, jonka järjestämme valiokunnassa. Varmasti tästä tulee lisää keskustelua vielä. Mutta mutta minä olen sitä mieltä, että FATCA on kuitenkin auttanut käynnistämään kansainvälisiä ponnisteluja automaattisen tiedonvaihdon hyväksi oecd ja G20 epäilemättä. Täällä on ollut oma osansa myös keskusteluissa jäsenvaltioiden kesken, kun ajatellaan säästödirektiivin käsittelyä. Ymmärrän kyllä kaikki kommentit, joita Sophie Interfeld esitti, että valtiot ja hallitukset toimivat vain poliittisen painostuksen alla, kun tulee veroskandaaleja. Silloin vasta kellot soivat, kun on kyse suurista summista, jotka häviävät tähän verokuiluun. Mutta pitäisi jotain myönteistäkin nähdä, että tässä on liikahtanut jotain, kun että tätä määräaikojakin on rukattu. Jos joku yksi supervalta rupeaa säädöksiä soveltamaan, niin varmasti meillä kyllä siinäkin on samat tavoitteet. Tämä koskee muitakin tapauksia. Tässäkin piru piilee pilkussa. Voitaisiin saada uutta valaistusta tähän ja yksityiskohdistakin tarkempaa tietoa. Eli kiitos panelisteille varsinkin puhujalle Pariisista ja Yhdysvalloista. Me jatkamme keskustelua täällä parlamentissa ja yleisemminkin. Varmastikin tässä on nämä viisi suurta valtaa, jotka ovat peräkuuluttaneet eurooppalaista vastausta. Komission jäsen Shemetta reagoi kirjeeseen hyvin myönteisesti. Hän totesi, että ei hän voi kuin tukea tätä nopeuttaa sitä ja laajentaa automaattisen tiedonvaihdon soveltamisella. Varmasti moni olisi samaa mieltä hänen kanssaan, mutta meidän täytyy myös tajuta vastavuoroisuus. Se nousi täälläkin esille. Meidän täytyy saada aikaa läpinäkyvyyttä, tietosuojaa, niin että syrjimättömyyden ja yhtäläisen kohtelun periaatteet tulevat myös suojeluksi. Siinä ei tingitä. Tässä kuulemisessa ei saatu vastauksia kaikki kysymyksiin, mutta ainakin aloiteltiin keskustelua, joka tulevina kuukausina jatkuu. Siksi haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat puhuneet täällä, myös ystävillemme Atlantin takana. Kiitos komissiollekin näiden selvittämisestä täällä esille tulleiden kysymysten osalta, mutta varmasti jatkossakin tulee. Kiitoksia kovasti, Rova Kleva, kiitoksia, kovasti kiitoksia alustajille, myös panelisteille, jotka videoitse osallistuivat. Ja nyt päätämme tämän kohdan käsittelyyn. Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli tarkistusten käsittely Rova Beressin mietinnössä sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat. Eli pitävittä puheita puheenvuoron saa Rova Beres. Olkaa hyvä. Äh, eine Frage zur Geschäftsordnung. Es war angekündigt. Työjärjestyspuheenvuoro. Käsittääkseni sanottiin, että tämä osio otettaisiin käsittelyyn myös PRIPS-tuotteiden osalta. Näin esitettiin alun perin, kun minun vakuutusedustusasiani tulee vähän myöhemmin. Töystojan, äh, pyysi puheenvuoron ja hän lähti, olen pahoillani tästä. Äh, äh, äh, ja, ich, ich muss, ich muss, muss die Kollegin Beres bremsen, deshalb frage ich. Minä tässä vain ajattelin, että jarrutellaanko kollega Peresin puheenvuoroa vai kuinka? Aina lähdetään liikkeelle minun asiakirjasta, niinkö? Ähm, no, merci, monsieur le président. Ei kun kiitos puheenjohtaja. No, nyt faktaväki on häviämässä, niin voi mennä, voidaan mennä tähän asiaan, asiaan esityslistalle ja kiitos niille, jotka järjestivät tämän esityslistan näin, että tässä kerrankin käännet, ripsiä käsitellään ensin, vaikkakin ovat kytköksissä, vaikkakin ainakin toivon, että kollegani Werner Langen ja minä voisimme päästä tässä eteenpäin rinnan minä muuten nyt käytän väkseni hänen puheenvuoroa tässä juuri, että yhtäältä Ripsissä minulla on syntynyt vaikutelma, että huolimatta siitä, mitä me ranskaksi sanoisimme senaattoriksi, hyväksymme tämän jo, niin se, tämä BRIPS meneekin nopeammin eteenpäin, koska kompromissia on löytynyt puheenjohtaja. Ei näe, että voi puhua nyt. Bien. No, mais niin, mutta ei, ei. tämä ei ollut teitä vastaan, vaan yli, tätä hälyä vastaan täällä salissa. Eli meillä on jo lähes puolet kompromisseista lyöty lukkoon ja nyt tästä eteenpäin muiden varjoesittelijöiden kanssa, jotka ovat muuten suurin piirtein täällä läsnäkin nyt, menemme eteenpäin riip- IMD-paketista riippumatta. Ja totta kai Pripsin kohdalla päästään myös eteenpäin ja sitten neuvotellaan muusta. Jos meillä nyt on tämä toinen käsittely valiokunnan kokouksessa, niin se johtuu siitä, että rouva puheenjohtaja oli sitä mieltä, että edellisen keskustelun jäljiltä ei ollut, ollut liittävästi aikaa, että kaikki kollegat olivat saaneet puheenvuoron ja esittää näkemyksiään. Minä olen iloinen, että voidaan vielä palata keskusteluun. Ei nyt toista tietenkään sitä, joka edellisessä kokouksessa käytiin 24. huhtikuuta, mutta paremminkin palaisin joihinkin seikkoihin, jotka tulivat esille valiokunnan jäsenien puheenvuorosta tuossa keskustelussa. Rova Pietikäinen, joka on tässä ikään kuin rikoskumppanini, niin rakas sellainen, koska hän on myös varjoesittelijä kansanpuolueessa, niin hän pyysi, että oltaisiin johdonmukaisia kautta linjan, ja oli vähän huolestunut siitä, että onko tämä vertailukelpoista myös asiakirjojen osalta. No mitä tulee johdonmukaisuuteen, niin uskoisin, että kun otitte esille tällaisen tarkistuslausekkeenkin, niin minä tein sellaisia esityksiä, että jostakin kohdin on delegotiosäädöksiä. Se on tietenkin keino laajentaa soveltamisalaa ilman, että odotetaan tarkistamista. Nimittäin periaatteessa, jos ajatellaan, mikä on minun tavoitteeni, ja sitä paitsi kollegat aika lailla tukevat tätä tavoitetta, niin tämä voidaan hoitaa kahdella tapaa. Joko sanotaan, että tämä otetaan kaikki tekstiin kertaheitolla, ja sitten PRIPSiä muokkaamalla ja asiakirjaa tehtäisiin toisella tasolla delegoidulla säädöksellä tai muulla tavalla, siitä täytyy vielä neuvotella, tai sitten pannaan tarkistuslauseke. No, minä esittäisin kuitenkin, että lähdetään kaikki kunnianhimoisemmalta pohjalta, että mahdollisimman laajalla levitetään soveltamisala heti alusta lukien. Sitten Sirpa Pietikin oli huolestunut myös siitä, että tänne panna liitteeseen asiakirjan vastuukysymyksistä ja kelian ja välikäden osalta, että tässä vastuut menisivät sekaisin. Minä uskon, että keskustelussa tämä on selkeytynyt aika lailla, koska minun esitykseni on, että meillä olisi kaksi erillistä asiakirjaa. Ensinnäkin ohjekirja, opas ja sitten toinen, joka olisi liite, joka puolestaan liittyy niihin tietoihin, joita jakelijan tai välikäden täytyy toimittaa omista palkkioistaan tai liittyen verotuskustannuksiin jaetussa tuotteessa on kyse kahdesta eri asiakirjasta. Mielestäni tässä ei enää tule ongelmia vastuukysymysten selvittämisessä. Ja sitten mitä tulee siihen, miten tämä kytketään puolestaan esitteeseen, niin uskoisin, että Tämäkin on selveytynyt aika lailla. No, no selkeytynyt selkeäksi, tässä on vähän päällekkäisyyttä. No, selkeytynyt siis. Koska tässä on nyt sellainen esitys tehty, että tämä huomioitaisiin kokonaan tämä esitelogiikka. Ja heti alusta lukien myös, että yhteenveto poistettaisiin kaikkien toimijoiden osalta on tullut ilmi käsitys, että ei sillä ole mitään virkaa se tätä on eritelty perinpohjaisesti ja mitä virkaa esittäjällä yleensä on, niin, ja jos se on vain tiedoksi, niin mitä virkaa sillä on kuluttajalle enää. Ja siksi opas olisi selkeämpi, yksinkertaisempi ja niin päin pois vielä yksi ongelma, mutta tässä ei olla päässyt keskustelussa vielä niin pitkällä varusittelijoiden kesken, nimittäin ongelma, joka liittyy kielen sopeuttamiseen. Rova Pietik on esittänyt, että otettaisiin pripsiin samaa kielenkäyttöä kuin on käytetty jo yhteisjoitusyritysten kohdalla. No ehkä minä olen liiankin pedagoginen, mutta pedagoginen nyt kuitenkin että tehtäisiin niin kuin komissio on esittänyt oppaan osalta PRIPSissä. Minä olisin sillä kannalla paremmin, että se säilytettäisiin. Sharon Bowles puheenjohtajamme oli kiinnostunut myös soveltamisalasta. Minä uskoisin, että tässäkin on asioita, joissa kyllä päästään eteenpäin. Ensinnäkin ajatuksena olisi, siis, että soveltamisala olisi mahdollisimman laaja. Nimittäin tässä varmasti tarvitaan se vielä korjauksia sen mukaan, mistä tuotteesta on kyse. Minä olen usein otteeseen puhunut tästä myös komission jäsenen kanssa. Hän ymmärtää aivan täysin myös minun lähestymistapani. Sitten se on sellainen, joka ei pelkästään tähtää siihen, että tässä halutaan tuottajan elämää helpottaa, siis tällaisen tuotteen kohdalla, vaan tarkoituksena on tiedottaa sijoittajaa, joka voi olla yhtä lailla ihan tavallinen säästäjäkin, kun on kyse vähittäiskauppatuotteesta. Siksi tässä hengessä olen kysynyt häneltä myös säästötileistä. Komission jäsen ymmärtää, että tämä on hyvin ajankohtainen kysymys, kun puhutaan säästötileistä. Voi olla, että tätäkin voitaisiin käsitellä niissä ehdotuksissa, jotka liittyvät perustilin pääsyyn. Ja minä halusin jonkinlaista yhteen kytkemistä. Kun ajatellaan aikataulua, erotusten tilaa, niin, niin hän kuitenkin pitää asianmukaisena, että tämä ehdotus sisältäisi jo nyt myös tämän puolen. Ja minä puolustaisin myös tällaista kantaa, toivoen, että saan myös tukea varjoesittelijöiltä ja sitten itse valiokunnalta. Alan Bowles korosti myös sitä, että opas on vertailua varten oleva asiakirja, ja mitä tästä nyt olen tehnyt kompromissitarkistuksena, olen halunnut, että tässä on kaksi viitettä säilytettävä. Ensinnäkin, että se on tiedotus- ja vertailuasiakirja. Eli Molemmat puolet on säilytettävä. Ja jos ajatellaan minun logiikkaan ja mennään siinä loppuun asti, niin sen sijaan, että puhuttaisiin rahoituskoulutuksesta, valistuksesta noin abstraktilla tasolla, jota voitaisiin ehkä toissijaisesti tarjota, että on kyse kuluttajavalistuksesta, joka toteutuu myös siltä pohjalta, että asiakirjan on oltava helposti luettavissa, ymmärrettävissä, vaikka on kyse yksinkertaisesta tuomitteistakin, kuten obligaatiosta tai osakkeista tai säästötileistä. Ja sitten vielä niistä edellytyksistä, että voitaisiin hyväksyä tämä opas, niin Shalom Bowes on esittänyt tässä kyselyä. Se on myös minun käsitykseni. Sven Giegold, joka on kadonnut, oli huolissaan puolestaan – säännöistä, jotka liittyvät eläkkeiden tai eläkerahastojen mukaanottamiseen. Tässä varjoesittelyn keskeen on löydetty, löydetty yhteisymmärrys niin, että tässä pakolliset järjestelmät suljetaan ulkopuolelle, mutta mukaan otetaan kuitenkin vapaaehtoiset järjestelyt. Me olemme käsittääkseni nyt tämän huomioineet. Me olemme myös korostaneet sitä, että Talletus ei ole koskaan ilman riskejä, jos ajatellaan niitä epäonnekkaita tapauksia, tapauksia, joita on Kyproksen tapauksessakin tullut esillä. Siksi onkin niin tärkeää miettiä myös tätä, että kuluttaja saisi tietoa tietyissä oloissa myös siitä, onko olemassa vai ei ole olemassa takuuta hänen tekemälleen sijoitukselle. Sait Kemal totesi, että ei, eivät ihmiset mitään asiakirjaa lue, vaikka niitä haluavatkin. No, totta kai lainsäätä voimme olla samaa mieltä tästä. Kuluttajanakin voi olla samaa mieltä jopa sijoittajana. Eli tässä pitäisi vaiheittain tätä vielä laajentaa. Mutta sanon kuitenkin, että ehkä julkisesti en voi sitä sanoa, mutta hyvin tulemme toimia kuitenkin, että tässä soveltamisella voitaisiin laajentaa myös tämän direktiivin kohdalla. Thomas Händel oli huolissaan myös, miten tämä kytkitään Werner Langenin vastuukysymystekstiin, ja voin olla vain samaa mieltä tämän huolen kanssa. Sitten kysymys siitä, miten selvittää se, niin tässä on yksi juttu, joka on aiheuttanut huolta, mutta siinä esittelijöiden kokouksessa emme ole vielä päässeet tähän asti, nimittäin halutaanko säilyttää vastuujärjestely sellaisena kuin komissio on sitä esittänyt, eli tässä olisi todistustaakka käänteinen, vai muokataanko tässä vastuukysymystä siltä pohjalta, mitä on myös yhteisvastu- yhteisyritysten kohdalla. No niin, puheenjohtaja, enköhän ole kattanut tässä kaikki ne kysymykset, jotka tulivat viime keskustelussa esille, mutta totta kai minä olen valmis välillä vastaamaankin muihinkin kysymyksiin, joita saattaa ilmaantua. Kiitos. Kiitoksia kovasti Rova Veres. Sitten kansanpuolueen puolesta varjoesittely Rova Pietikäinen. Thank you, Mr. President, and I... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle hyvästä yhteistyöstä. Teette elämästäni helppoa ei tietysti ne, äh, neuvotteluprosessia itsessään, mutta kommenttien esittäminen on helppoa, koska viittasitte jo niihin kohtiin, joissa meillä on vähän epäsopua näkökulmas, eri näkökulmat ja myöskin otitte ne asiat esille, joissa olemme pystyneet edistymään. Helpoista aloittaa, kyllä vastuukysymys ei ole vielä keskusteltu äh, osana kompromissia. Vastuuvelvollisuus kehittäjän ja yksityisen sijoittajan osalta, että siinä on, olemme sopineet, että siinä on eri vastuuvelvollisuus. Ja kehittäjien vastuu itse avaintietoasiakirjassa ja sitten liitteeseen laitetaan se koskien yksityistä sijoittajaa. Sitten kun viitataan äh, esitedirektiiviin, ja sitten tietysti meillä on periaatteessa sopu siitä, että ei puhuta äh, tai kun puhutaan ristiriidoista muihin lainsäädäntöihin, MIFID äh, vaikkapa, ja sitä täytyy tietysti käsitellä yksityiskohtaisesti joissakin kohtaa. Tärkein asia, jonka me, joka minun täytyy ottaa esille, johon tekin viittasitte, on eri näkökulma soveltamisalain laajentamisesta. Tässä yhteydessä meillä oli pitkä sivistynyt keskustelu siitä, että kun ajat, pitäisikö säästötilit ja julkinen velka eläkerahastot olla mukana, mutta kaiken kaikkiaan EPP-ryhmän puolesta sanon, että tällä, tässä vaiheessa emme ole halukkaita liikkumaan eteenpäin soveltamisalan laajentamisessa. Tässä nyt sitten vain täytyy nähdä, että miten edetään asiassa. Sitten pikkujuttuja. Varoitusmerkit monimutkaisista tuotteista eivät ole välttämättömiä ja meidän kantamme riskeihin ylipäänsä on paljon enemmän sillä linjalla, että kuluttaja Kuluttajalla on oikeus valita riskitaso. Ja kuluttajien itsensä eduksi tämä saattaisi olla. poittiaan on sitten, että onko avian tietokirja avaintietoasiakirjan tieto asianmukaista kuluttajille. Tämä voi tehdä valistuneita valintoja ja arvioida omat riskinsä. Sen vuoksi emme ole sen puolesta, että olisi mitään rajoituksia paketoitujen vähittäismyyntituotteiden sisältöön ja niiden myyntiin. Yleisiä sääntöjä suuntaviivoja voitaisiin harkita mutta ne, niiden pitäisi olla sapusoinnussa MIFID-asetuksen kanssa. Meidän puolestamme tämän verran, nyt kun vielä neuvottelut ovat käynnissä, käsittelin tässä pääkohdat meidän puoleltamme. Odotamme, että neuvotteluita jatketaan. Katsotaan sitten, miten pitkälle päästään näissä asioissa, joissa vielä hyvinkin suuria näkemyseroja on. Kiitoksia kovasti todellakin, Rova Pietikäinen. Alden puolelta ei ole ketään paikalla. Herra Giegol saa puhua vihreiden puolesta. Minusta olisi oikeastaan mielenkiintoisempaa kuunnella Veden Langenia niin kuin hän pyysi ja sitten kommentoisin molempia asiakirjoja yhdessä, kun minä olen jo kommentoinut tätä aihetta aikaisemmin ja tämä on tavallaan seurantaa nyt sille – mitä aikaisemmin ajettiin. Alkuperäinen ajatus käsittääkseni oli se, että annetaan jäsenille mahdollisuus tuoda esiin kantoja, kun ei ollut mahdollista viimeksi, kun oli niin vähän aikaa. Valitettavasti en nyt näe täällä valtavasti jäseniä esittämässä kiinnostustaan, joten olisi kiinnostavaa nyt ensin kuulla, mitä Vene Langen sanoi Ranskan kollegoiden suuntaan. Tämä on aina kiinnostava kuultava. Kiitoksia kovasti, herra Gold, koska EKRstä kuistakaan olikin tämä paikalla, eli herra Baltz saa puheenvuoron. Hän on ainoa, joka on pitänyt puheenvuoron. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Pari perushuomiota tämän toisen PRIPS-keskustelun yhteydessä. Minä uskoisin, että kompromissiluonnokset, ainakin ne, jotka olen nähnyt tähän mennessä, jotka liittyvät soveltamisalan laajentamiseen, menevät aivan liian pitkälle. Tuotteet, jotka eivät ole erityisen monimutkaisia, pitäisi jättää tämän asetuksen ulkopuolelle mielestäni, ja mainitsisin muutaman esimerkin. Esimerkiksi talletuksista – yksittäisten, yksinkertaisten tuotteiden osalta en näe tässä nyt tarvetta ottaa niitä avaintietoasiakirjan piiriin. Muista kysymyksistä voidaan keskustella, mutta mielestäni varmasti osakkeet voitaisiin tässä mainita. Osakemarkkinat ovat mielestäni hyvin avoimia markkinoita. Uskoakseni pääsy pääomamarkkinoille on meille kaikille tärkeä kysymys myös kun ajatellaan eurooppalaisen talouden rahoittamista. Siksi mielestäni tässä meidän pitäisi hyvin tarkkaan pohtia sitä, onko tällä saralla tarpeen luoda lisää byrokratiaa vai pitäisikö erityisesti ajatella tässä pk-yritysten mahdollisuutta nauttia pääomamarkkinoista. Minä vetoaisin järkevän lähestymistavan puolesta soveltamisalaan. Käytännön läheinen ja suhteellinen ratkaisu on tarpeen, että voimme puoltaa sitä myös parlamentin ulkopuolella. Tämä on tärkeää mielestäni. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että nähdään kuluttaja sellaisella, että hän pystyy tekemään omia päätöksiään omista sijoituksistaan, erityisesti kun on kyse transaktioiden toteuttamisesta – joita kuluttaja haluaa tehdä ennen, eh, anteeksi, ilman sijoitusneuvontaa. Investointipolitiikka PRIPS-asetuksessa. Tämä on peruspäätös nyt. Onko kyse nyt siitä, että parannetaan kuluttajille annettavaa tietoa vai säädelläänkö tässä tuotetta? PRIPSissä on kyse tästä ensimmäisestä vaihtoehdosta. Se, että säädellään nyt koko tuotettavan tietoasiakirjan käyttöönoton kautta Euroopan unionissa on mielestäni ihan väärä lähestymistapa ja haitallinenkin, jos ajatellaan nyt yhteensopivuutta olemassa olevien säännösten kanssa. Tuotteiden kehittelijöiden vastuullisuudesta on oltava selkeyttä. Tällainen jaettu vastuu on hankala, kun ajatellaan, että kuluttajat tarvitsevat yhden vastuullisen tahon, johon olla yhteydessä. Vastuukysymyksissä olen tehnyt johdonmukaisia tarkistuksia niin, että tämä liittyisi hyvin yhteen esimerkiksi USITS-teksteihin. PRIP-säännöt tuotteiden hyväksymisjärjestelmässä. Mielestäni MIFID meillä ovat tässä ainoina oikeat lähestymistavat varmasti esittelee Markus Ferber voi minua tässä tukea. Olen huolestunut myös siitä pyrkimyksistä, että tähän asiakirjaan annetaan valtavasti tietoa. Sosiopoliittinen tai ympäristöpoliittinen tiedonanto ei varmaankaan avaintietoasiakirjaan kuulu. Tässä on tarkoitus antaa tietoa ennen kauppojen syntymistä kaksi kolme sivua. Kaikella kunnioituksella nyt kuluttajasuojan suuntaan. Meidän pitää olla mielestäni tässä tarkkana, niin että todella toimimme nyt kuluttajien etujen mukaisesti – Tätä lähestymistapaa kehottaisin nyt kaikkia noudattamaan. Emme saa nyt ihan toiminnan ilosta kuormittaa kuluttajaa liikaa valtavalla tietotulvalla. Sellainen vaara tässä on. Lopuksi uskoisin, että kuluttajasuojakysymyksessäkin tarvitaan tiettyä suhteellisuutta. Määrä ei ole niinkään tärkeä, vaan laatu siitä voidaan varmasti keskustella, mikä olisi laadullisesti nyt järkevää, mutta minua huolestuttaa tällä hetkellä kovasti se, että annetaan kuluttajalle liikaa tietoa. Sydämelliset kiitokset. Thank you. Kiitos. Herra Baltz, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ja esittelijä voi jatkaa tästä ruoveressä. Kiitoksia kovasti Niin, huomaan, että kollega, joka tässäkin on mukana, niin hän ei ihan ottanut vielä tähän kantaa, mutta ehkä tähän vielä palataan, että kuullaan hänenkin näkemyksiään. Parain kollega Baltz, haluaisin nyt tehdä yhden asian selväksi. Jos ajatellaan tämän direktiivin kohdetta, ei ole tarkoitettu sinne, että pannaan vain yksi rivi tai jotain sisältöä niihin, mistä Barni on puhunut. Jos minä nyt ajattelen perusteluja, niin tarkoituksena on nimenomaan lisätä eurooppalaisten luottamusta. Te totesitte, tulee liikatieto tappaa tiedon. Loppujen lopuksi ei niin paljon tietoa pitäisi antaakaan. Kuitenkin, jos ajatellaan yhteisijoitusyrityksiä, niin opas on paljon pidempi kuin mitä tähän on esitetty. Ja sitten kohdalla annetut tiedot ovat paljon pidempiä kuin mitä tähän on esitetty, eli nimenomaan tämän oppaan tarkoituksena on, siinä muodossa mitä sitä nyt ollaan laatimassa, tiettyjen kollegojen kanskaa, jotka ovat jälkivaliokunnassa valiokunnassa on nimenomaan saada lyhykäisempi, helpommin luettavissa oleva asiakirja, jossa on tietoja, joita voidaan käyttää vertailuun. Ja kun te totesitte, ajatellaan osakemarkkinoita, että se on liian läpinäkyvä, että sitä voidaan rahoittaa mitään, että ei se ole riittävän houkuttelevaa. Mutta nimenomaan, kun pidetään tämä huoli mielessä, niin minä olen halunnut tätä käyttää myös osakkeiden kohdalla. Ei pidä paikkaansa, etteivät pienet säästäjät luota osakemarkkinoihin tänä päivänä. He pitävät sitä jotain sellaisena, joka ei kuulu heille, ja oppatarkoituksena nimenomaan osoittaa, että tämä tulisi tutummaksi heille maailmana, niin että pikkuinen säätästäjäkin voisi mennä osakemarkkinoille tietyin reunaehdoin, joita sitten opas voisi esitellä mutta myös oikeasuhtaisuudesta, mutta no nimenomaan oppatarkoituksena on olla oikeasuhtainen ajatellen niitä tarpeita, joita pikkusijoittajilla on. Jos on ammattisijoittaja, niin ei hänellä ole tarvetta lukea opasta. Ei se edes riittäisi hänelle. Eikä se ole olekaan direktiivin tarkoituskaan. Ja olen kanssanne sitten siitä samaa mieltä, että tässä kuitenkin MIF on edelleen viitteenä. Ferberin kanssa tästäkin on keskusteluja käyty. Ja tästä ei ole mitään epäselvyyttä ollut siinä, mitä me olemme esittäneet. Sitten olin aika yllättynyt siitä, mitä te totesitte, tai ehkä tulkkaus ei nyt ollut ihan tarkkaa, mutta oli kuulevinani, ettei tässä ole kyse poliittisesta esityslistasta oppaassa. Ei opas ole mikään vaaliohjelma hyvänen aika. Tehtääkö se selväksi? Sitten törmätään kyllä tosi ongelmiin. Mutta mitä me nyt olemme oppineet tästä kriisistä, niin se on, että tiedon kulku myös subprime-kysymyksissä, niissä tapauksissa, kun, kun on kyse ihmisistä, joiden pitäisi tehdä omilla rahoilla jotain, niin tiedon kulku ei ollut riittävää. Ei tämä ole mikään poliittinen ohjelmajulistus, että pitää valistaa ihmisiä, jotka haluavat jotenkin käyttää säästöjä, ja jos mahdollista tehdä vielä niin, että säästöt saavat hyvän vastaanottoon, jotta voidaan reaalitalouttakin tukea. Niin, että on kyse vain sijoittamisen strategiasta ja ajatellaan myös tuotteita siitä näkökulmasta, että ne sopivat tälle ja tälle asiakkaalle. Nimittäin, että tämä nähtiin ihan totta puheen kyllä Kyproksen kohdalla, että ei tässä muuten voida säästäjien luottamusta palauttaa. He menevät sitten pohjoisen suuntaan ja tässä tarvitaan jotain ihan muuta. Kommenttia ohi mikrofonin. Mitä? No sitten, miten rajoittaa näitä myytyjä tuotteita? Tästä siirrypä tietenkään se jatketaan varmasti keskustelua, toivottavasti päästään yksimielisyyteen, että voitaisiin tätä kirjoa laajentaa. Vielä yksi kysymys, jonka otin esille viime kerrallakin, mutta se ei ehkä mennyt ihan perille, että tässä olisi sellainen vaara, että jos OVAS koskisi vain monimutkaisia sijoitustuotteita, niin siinä ei olisi pelotevaikutusta muihin tuotteisiin verrattuna, koska ihmisten pitää pystyä ymmärtämään, mihin rahansa panevat, ja siksi oppa täytyy olla hyödyllinen. Minä olen edelleen sitä mieltä, jos sinne pannaan myös erilaisia tuotteita, eikä vain yksinkertaisia tuotteita, niin siinä sorsitaan yksinkertaisia tuotteita. Ei voida aina sanoa, että monimutkaisemmat tuotteet ovat aina riskaapeleimpia, mutta jos ajatellaan tiedon tarjoamista ja vertailtavuutta, niin sen on oltava mahdollisimman laajaa, jos olemme johdonmukaisia näiden direktiivitavoitteiden kanssa. Tässä puheenjohtaja muutama lisäkohta, jonka halusin vastauksena tarjota kollegoille näin kahteen puheenvuoroon. Madam. Kiitoksia kovasti Rova Beres. No niin, tämä päättyi tähän. Ja sitten äänestämme tarkistuksista 17. päivä kesäkuuta tänä vuonna. Äänestys täysistunnossa puolestaan on tulossa syyskuussa 20. päivä tänä vuonna. Ja sitten seuraava kohta esityslistalla kohta 13. Eli tässä on jälleen myös tarkistusten käsittely vakuutusedustus. Kollega Langen saa jatkaa tästä. Ja, vielen dank. Äh, ich habe mich eben nicht zu Wort gemeldet, weil es nicht... Äh, en ole pyytänyt aiemmin puheenvuoroa, kun ei käsitelty sitten yhdessä. Se oli syy, rouva kollega. Uskon silti, että asiat kuuluvat yhteen. Vakuutusedustusdirektiivistä hän on puhuttu ja kysyttiin, että miksi 24.25 kohdista esitetyt asiat, vähimmäistieto, miksi en ole niihin tarttunut. Yksi pääkohdista oli se, että tässä mielessä MIFID ja MIFIR ovat jo sääntelyjä, josta on päätetty, joihin ei tarvitse tarttua uudelleen. Nyt kun ajatellaan PRIPS-asetusta, niin sen ehdotuksen myötä on uusi tilanne. PRIPS-asetus sekä laajennuksen kautta soveltamisalaan, eli lisävelvoitteita vastuukysymyksessä, niin sehän alkuperäisestä tarkoituksesta loitontuu siinä. Ja nyt kun otetaan mukaan kaikki vakuutussijoitukset, osuudet, säästöt, niin tässä kollegat sitten tekevät tarkistuksia, jotka, joilla on sellainen tarkoitus, tai joilla, jotka mielestäni johtavat vastakkaiseen vaikutukseen. Niillähän on eri ehdotuksia tavallisista sijoitustuotteissa, on omat ehdotuksensa, mitä näihin kaksipuolisiin sijoituksiin pitää tulla. Sitten on jäsenvaltioissa vähemmäissääntely ja meillä on MIFID, että, että välittäjä antaa täydet ja rehelliset tiedot. Mutta kun PRIPSiin otetaan kaikki sijoitukset mukaan, niin silloin tulee vastakkaisia vaikutuksia. Sen vuoksi on valmis vähimmäisvaatimuksiin, myöskin eri muotoisille sijoit- äh, vakuutuksille. Olen valmis sitä ajattelemaan, jos vähimmäistietoja ei ylirasiteta, ettei nyt tule liikaa asiaa. MP2-ehdotuksessa komissiolla oli se mukana, että vain rahoitussijoitustuotteet tulevat sinne mukaan. Kollegoiden edukset sitten Mifidissä sekä Pripsissä lähettävät siitä, että tätä laajennetaan ja kaikki otetaan mukaan. Ja kuten komissio, että on yhtenäiset sijoitukset, yhdenäiset säännöt sijoituksista piensijoittajille. Periaatteessa se on ihan oikein, koska se lisää avoimuutta, uskottavuutta ja samat kilpailuolosuhteet helpottuvat se tarkoittaa, että PRIPS-nimikin jo sanoo, paketoidut sijoitustuotteet. ne ovat ne ehdotukset, jotka asetuksessa ovat komissiolta ehdotettu, että on vähimmäiskattavuusala. Periaatteessa se onkin oikein. Se tarkoittaa kuitenkin asioita, Komissio oli ottanut mukaan vakuutussijoitustuotteita ilman takaisinostoarvoa. IMDssä, niin mennäänkö siinä kovin pitkälle siitä? Onko siellä erityissääntely sille? Sitten kiinteäkorkoiset säästösijoitukset, sitten myöskin eläkejärjestelmät, arvopaperit, joissa ei ole osinkoa. Eli kyse on todellakin riskituotteista kysymys, jotka on paketoitu yhteen piensijoittajille. Ja kun tätä asiaa käsitellään vakuutusratkaisudirektiivissä, niin se onnistuu vain niin, että ei ladata asiaa liikaa tähän. Joidenkin kollegoiden tarkistukset lähtevät siitä, että edustaja on vastuussa tuotteista, kaikista tuotteista, se on ihan oikein ja voidaan löytää yhteinen pohja. Jos tuotteen tarjoajan täytyy tarjota nämä tiedot, tähän voi kuulua myös se tästä lainsäädäntöä toisilla tasoilla, että tällainen tieto ottaa huomioon sijoitus, strategian sijoituspolitiikan, sijoituskohteen on kattana, kat, katettuna siellä myöskin pääoman maksu, liittyvät riskit, maksut, provisiot, myöskin tarjoajan yksilöintitiedot, miten tahansa näitä tietoja sitten nimittääkään niin edelleen, ja että esitteeseen kuluvat nämä tiedot, ja sitten täytyy tiedot esitellä, mutta ei ole siis sisällöstä vastuussa, tämä olisi välittäjä, tämä olisi kompromissi, ja jos tähän otetaan sitten vain vakuutusmuotoiset sijoitukset, jotka liittyvät rahastoihin. Pien vakuutusten ottajille tämä on, yli, tämä on liioiteltu ja siinä on yleinen vakuutustarve ja siinä mielessä meidän pitäisi yhdessä pyrkiä siihen, että MIFIDiin tulee kuluttajan suoja olennaisesti ja sitten tuotetiedot PRIPSissä säännellään ja sitten vakuutusedustajan vastuu kuulu, äh, otetaan sinne, missä se kuuluu, ei tuotteessa itsessään vaan tässä neuvonta-asiassa, että neuvonta on asiallista ja rehellistä. Miten tätä sitten rajoitetaan, se on vaikea teema. Ja kun tätä nyt tarkastelen, niin sovellusalan laajentaminenhan menee pit, kovin pitkälle ja senkin yli siinä on vähittäis sijoitustuotteet. Artiklassa 1 puhutaan vain investment product sijoitustuotteet, ei vähittäis sijoitustuotteet. Sitten välittäjän korvaustiedot, ei silläkään ole mitään tietoa tuotetiedoissa, ei myöskään muille sijoituksille, joissa korvauksella ei ole mitään suoraa yhteyttä tuotteen laatuun. Tätä täytyy säännellä muussa yhteydessä ja kysymys on, että mitä tuotetiedot voivat tarjota, ovatko ne vain veruke vai ovatko ne todellakin vähimmäistiedot piensijoittajille, niin kuin on tarkoitettu? sihteeristö on asettanut tämä käyttöön, se, jos sikäli kun ymmärrän, tämä on jo jaettu, jossa sitten vastaavat kohdat ovat vertailtavissa keskenään komission ehdotuksen välillä EMDstä, IMDstä ja sitten ekovaliokunnan hyväksymästä tarkistuksista MIFIDin ja MIFIRin lopullisessa muodossaan, josta ei ole vielä neuvoteltu. Haluaisin kernaasti sääntelyä vakuutussijoitustuotteille, joka ei ole liian laaja, mutta kaikki muut vakuutukset eivät sitten, tai että ei MIFIDissä säädeltäisi kaikkia muita vakuutustuotteita, vaan IMDssä olisi sitten vähimmäisvaatimukset. Sen vuos, siinä mielessä olen kompromissi valinnut, mutta en usko, että nyt pitäisi lasta heittää pesuveden mukana. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Langen, SD-ryhmän puolesta, Rova Vereskoska Verteres oli paikalla. Olen pahoillani. En minä nyt varjositteleksi muutu, vaan edelleen olen esittelijän ominaisuudessa asiakirjassa, jota en haluaisi kututtavaksi pripsiksi, koska komission esityksessä ei missään ole muotoilua prips. Se on avaintietoasiakirja sijoitustuotteita varten. Eli lopetetaan puhet pripsistä, se on kuollutta kuopattu. Meillä on opas sijoitustuotteita varten, eikä se ole ihan sama asia sitä paitsi näin voimme omaksua laajemman lähestymistavan kuin mitä varoisettelun kanssa on ollut esillä. Mitä sitten Vene Langen totesi, miten tämä kytketään Miffiin, niin totesin äskenkin, kyllä se minulle sopii. Se on aika tärkeäkin. Mutta jos ajatellaan kunkin lainsäädäntön erityispiirteitä, missä kukin teemme oman työmme, niin se liittyy nimenomaan piensäästäjien rooliin. Ja minäkin olen samaa mieltä siitä, että ei tässä pidä valtavaa raamattua ruveta äh, rustaamaan, jota kukaan ei pysty lukemaan, muuten ei eteenpäin päästä. Ja se, mitä verrattiin siihen, mitä tehtiin Solvenssi kakkosessa vakuutustuotteissa, niin sitä me olemme myös tekemässä nyt neuvottelutiimissä sijoitustuotteiden kohdalla varoesittelijöiden pyynnöstä. Ja mitä on esitetty oppaaseen sijoitustuotteita varten, niin se kattaa kuinkin, no ei ihan kokonaan, mutta jotain kuinkin ainakin minun mielestäni, jotain kuinkin kaiken sen tiedon, jota Solvesi kakkosessakin vaadittiin. Eli ei tässä mitään erityisongelmia näyttäisi olevan näkyvissä. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti Rova Beres vihreiden puolesta, koska muista ryhmistä ei ole kukaan paikalla. Gold. Yes, so I, I, I would... Niin, kiitos. Pari lyhyttä huomiota. Ja pyrin, linkit, pyrin linkittämään nyt vähän näitä kahta asiaa. Ensin vähän yleisempi huomio me olemme nyt todella ongelmien ytimissä. Eli miten puututaan tämän alan lainsäädäntöön. MIFID, PRIPS, IMD, kaikissa jotain pikkusilppua ja nyt pyritään selvittämään kaikki päällekkäisyydet ja porsareijat. Ja tässä on väärin käsityksiä, koska istumme neuvottelemassa eri ryhmissä. Ja ne, jotka neuvottelivat Aasta, eivät seuraa tuota Btä, ja niin edelleen. että minusta kyllä tuntuu, että olisi hyvä muistaa nyt se, mistä puhuttiin koordinaattoreiden kokouksessa. Keskipitkällä aikavälillä mielestäni emme voi näin toimia, kun luomme nyt vain lisää kaaosta kaikkien harteille oikeastaan, erityisesti nyt tälle alalle. Mielestäni meidän pitäisi nyt päästä johonkin johdonmukaiseen lainsäädäntöpakettiin. Sama ongelma oli kuluttajapalvelukysymyksissä ensin oli monenlaista lainsäädäntöä, maksimiharmonisointi yhtäällä, minimiharmonisointi toisaalla. Nyt on johdonmukaisempi direktiivi, jossa on myös erilaisia harmonisoinnin tasoja. Mutta tällä tapaa siis emme voi keskipitkällä aikavälillä enää jatkaa. Tämä on ymmärrettävissä ehkä tällaisena suorana toimena kriisin jälkeen, mutta tämä ei voi päätyä suhteelliseen ja tehokkaaseen lainsäädännön tason mielestäni. Eilen komission jäsen Barnier sanoi, että hän haluaa tämän kauden jälkeen katsoa vähän tuloksia. Ja ehkä meillä pitäisi olla todella rahoitusmarkkinoiden lainsäädännön koodisto, johon yhdistettäisiin kaikki tämä. Ja näin päästäisiin eroon väärinkäsityksistä, joita on. Konflikteja on, mutta samalla tietynlaista väärinkäsitystä myös. Minusta ainakin on melko hankalaa tällä hetkellä arvioida, mikä Venner Langenin mietinnön sisältö on, kun hän ehdottaa sinne joitain kysymyksiä palautettavaksi jäsenvaltioiden vastuualueelle ja Toisaalta MIFID taas kattaa tietyt kysymykset, joiden osalta hän tavallaan nyt ottaa takapakkia. En ole ihan varma. Pyytäisin, että sihteeristö voisi briefauksessaan ehkä selvittää tätä kysymystä. Pripsistä vielä. Osittain argumentoimme nyt eri lähestymistä tapojen pohjalta. Pervansperes sanoi, että haluamme kattaa kaiken, koska jos emme kata ihan kaikkia yksinkertaisimpia tuotteita, niin silloin emme saa tällaista helposti ymmärrettävää faktatietoa kaikista tiennoista. Ja tällöin voisi käydä niin, että tuetaan sellaisia tuotteita, jotka eivät ole monimutkaisia. Tai oikeastaan tuetaan sellaisia tuotteita, jotka ovat monimutkaisia ja haittaamme niitä, jotka ovat ihan yksinkertaisia perustuotteita. Have to produce this, uh, uh, this. Eli periaatteessa sanottiin, että jos tämä faktatieto paperilla pitää esittää, niin se voidaan nähdä taakkana ja saadaan ehkä vähemmänkin näitä ihan yksinkertaisia perustuotteita – Eli lähtökohta on sama, mutta johtopäätös toinen. Ja tästä asiasta pitäisi nyt kunnolla keskustella, koska mielestäni on ihan hyvät syyt toivoa helposti vertailtavia yksinkertaisia tuotteita. Tiedämme kuluttajien kannalta, että monimutkaisuus juuri on vain ongelma. Tarvitsemme yksinkertaisia tuotteita, joita voidaan vertailla. Ja tähän pyritään joissain tarkistuksissa, joita Beresin mietintöön on tehty, kun ajatellaan tuotesäätelyä. Eli jotkut toimijat tuntuvat argumentoimaan tässä niin, että samoista lähdökohdista vedetään eri johtopäätökset. Tämä on tärkeä lainsäädäntö ja siksi olen hiukan yllättynyt siitä, miten vähän täällä on jäseniä paikalla. Meidän tulisi kyllä keskustella näistä kysymyksistä vakavasti viimeinen kommentti avaintietoasiakirjasta sosiaali- ja ympäristöpolitiikasta puhui edustaja Baltsa. Minä haluaisin vain selittää lähtökohtiamme. Jokomissio ehdotti, että sisällytettäisiin viittaus eettiseen sijoittamiseen. Minä ymmärrän markkinat melko hyvin, kun olen tehnyt tällä saralla työtä tietyn aikaa. Ja siellä on kyllä vähän kyseenalaista tarjontaa. Ihmiset sanovat, että olemme vihreitä, mutta itse asiassa ovat vihreä vastakohta, mutta esittävät olevansa vihreitä. Ja siksi tilanne on hankala monen kuluttajan osalta. He eivät voi ehkä luottaa siihen, että joku tarjoaa sanoa, että me olemme vihreitä. Tämän mainitseminen avaintietoasiakirjassa jokainen hän voi sanoa olevansa vihreä eikä ole välttämättä vihreä näin, mutta se, että otettaisiin tuo kokonaan sieltä pois, niin tuo viherpesuajatus näin ehkä voitaisiin ottaa huomioon, mutta jos katsotaan, mitä biotuotteiden osalta on tapahtunut, aikoinaan oli merkintä ja me halusimme ottaa käyttöön tällaisen merkinnän, joka mahdollistaisi sen, että viherpesu saataisiin päätökseen – ja tuo komission ehdotus rastisuutuun ei ehkä myöskään olisi paras ratkaisu, että ei huijattaisi kuluttajia. Kyse ei ole poliittisista asioista nyt. En minä tässä ajattele lähinnä poliittisia kysymyksiä, vaan sitä, että kuluttajat saavat kunnollista tietoa siitä, mitkä ovat eettisiä sijoituksia. Olen kuullut tältä alalta paljon tukea tälle ehdotukselle, koska alalla nähdään tämä nyt mahdollisuutena – että sekasorosta päästään eroon ja siksi tuetaan tätä kasvavaa alaa, joka kiinnostaa sijoittajia kovasti. Olisi ehkä hyvä, kun periaatteessa kukaan ei vastusta sitä, että tuettaisiin tätä alaa rahoitussektorin markkinoita. Mutta ei yksinkertaisesti otettaisi tätä sieltä nyt pois, kun markkinoilla nähdään paljon epäluottamusta, koska kuluttajia huijataan. Monet ovat menettäneet rahauskoessaan vihreisiin lupauksiin, joissa ei ole terää. Tätä me voi tukea. Sama koskee tavallaan tuota riskiä. Eli jos on hyvin monimutkaiset kaavakuvat siitä, miten riskit voidaan esitellä, niin kukaan ei lopulta ymmärrä, mikä on riskialtista, mikä ei. Siksi vetosimme myös sen puolesta, että löydettäisiin melko yksinkertainen, helposti luettava lähestymistapa. Ja tässä minulla oli Siväinen Langerinen kysymys, kun en ihan ymmärtänyt. Mitkä vakuutukset haluaisitte mukaan PRIPSiin verrattuna siihen, mitä komissio ehdotti? Ja mitkä haluatte jättää ulkopuolelle? koska meidän täytyy jotenkin tätä asiaa selvittää. Huomaan nyt, että jäsenvaltiot, kun odotimme EUn tasolla liian pitkään, niin siellä on kehitelty kaikkia kansallisia järjestelmiä antaa vain tietoa kuluttajille. Joissain katetaan vakuutukset, joissain ei, ja tätä pitäisi nyt siistiä. Tässä minun muutamat huomioni, kiitos. Kiitoksia kovasti, herra Kiigol. Täällä on vielä pari muutakin varoittelijaa tullut SD-ryhmästä. Antolin, haluatko vai etkö? Haluatko puhua? No, gracias. Yo... Ei kun kiitos. En viime kokouksessa osallistui keskusteluun valiokunnassa, mutta aikana ei ollut riittävästi tietoa kuitenkaan täydentää ihan kaikkea. Ja minä olen samalla kannoilla kuin ennenkin. En halua tässä tuhlata aikaisen enempää. Kiitoksia Antolin. Alden puolesta herra Ulle Schmidt. Thank you, uh, chair. And... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että olen myöhässä. Niin, reagoiko Sven siihen, kun tuli myöhään? E, jaa, ei. No niin, ihan hyvä. No, kuitenkin anteeksi. Mielestäni on nyt vaikea tietää ja keskustella kompromisseista. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että kuten aiemminkin on tehty, olemme saaneet laajan yhteisymmärryksen aikaan. Ja melkein kaikki olemme tässä mukana. Ja tähän herra Langen varmaan pyrkiikin. Ja sen vuoksi pitäisi yrittää välttää minkään ehdottomien linjojen asettamista. Kun on päällekkäisyyttä MIFID, MIFIDin ja PRIPSin kanssa ja myyntisääntöjen kanssa PRIPSissä, niin meillä näyttää olevan sapu siitä, että kohdellaan eri tavalla investointituotteita, autovakuutus tai jotkut muut tuotteet, jotka eivät ole investointeja sinänsä tai sijoituksia. PRIPS-kompromisseja on tässä tutkittu ja olen huolestunut IMDn ja PRIPSin ja MIFIDin päällekkäisyyksistä. Täytyy olla selvää, että säännöt jakelusta vakuutustuotteille pitäisi olla IMT2. On myös pelkkäisyyttä IMD-ehdotuksen ja MIFID-tekstin välillä, josta siis äänestettiin vuoden touko, ää, äh, lokakuussa. Anteeksi. Nämä vakuutuspripsit tai mitä niitä kutsutaankaan, niin tuen sitä, että MIFIDin myyntistandardeja ja liiketoimintastandardeja sovelletaan. Jos myyntistandardit ovat mukana, niin ne täytyy olla johdonmukaiset MIFIDin kanssa – ja kun en tiedä, mitä esittelijä tästä sanoi, kun tulin myöhässä. Joku, joka välittää, hänen täytyy, tai edustajan täytyy olla rekisteröity, jotta ollaan noudatetaan IMD kakkosta. Käytännössä säännöt, niihin voitaisiin saada MIFID 2. inspiraatiota niistä käytännössä säännöistä. Valitettavasti ollaan samaa mieltä tässä. Meidän pitäisi mielestäni harkita 254 ja 607 Ashley Foxilta. Hän ehdottaa, että edustajat, jotka myy, myyvät sijoitustuotteita ja vakuutuksia, niin heidän pitäisi olla MIFIDin myyntistandardien mukaisia, eikä IMD2. Tämä saattaisi olla helpoin tapa käsitellä päällekkäisyyksiä MIFIDin kanssa. Kuitenkin on tärkeää, että edustajan pitäisi pystyä myymään yksinkertaisia tuotteita ilman, että on asianmukaista testiä, kuten Mifidissä. Sen vuoksi voin tukea 608 Sveniltä. Minun politiikkani yleisesti, että on vahventaa kuluttajan suojaa ja sen vuoksi haluaisin laa, niin laajan sovellusalan kuin mahdollista. La, laa pitäisi laajentaa hintavertailuihin, nettisivustoihin ei pitäisi kuitenkaan valitusten käsittelyä ottaa mukaan tai korvausten käsittelyä mukaan. Täytyy soveltaa niihin edustajiin, jotka myyvät sivutuotteena, kuten autovuokraus, matkavakuutukset. Sitten määritelmä sidotulle sidoksissa olevalla edustajalla on tässä mielessä tärkeä. Sen vuoksi tuen herra Langenin tarkistusta 209 tässä mielessä. rekisteröintivaatimukset ovat tärkeitä. Artikla 3 halutaan muuttaa, jolla voidaan sellaisia toimijoita rekisteröidä, joista otetaan vastuu 204. Eturistiriita ja niiden hallinta. Jos kielletään investointituotteet, se otettiin Yhdysvalloissa huhtikuussa käyttöön, sen kaikki tiedämme. UK pitäisi pystyä jatkamaan kieltoaan. Kuusilla kuusi on tästä tarkistus, Sharon Bowlesilta. Minä taisin olla siellä yhteisölle kirjoittanut. Mielestäni tämä antaa tilaa tälle. että olen vastaan sitä, että kielletään koko Euroopassa, koska se vähentää kilpailua ja sitten tämä edustus keskittyisi pankeille. Mifidin suhteenhan tässä keskusteltiin, kuten tiedätte, ja kantaa, niin heijastuu 589 tarkistuksessa artiklasta 24. Tärkeää. Tiedän ja tiedän, että jotkut teistä olette kriittisiä tätä kohtaan. Ehdotan täyttä avoimuutta. Ja toivon, että siihen päästään suhteellisen kompro- hyvän kompromissin kautta. Täytyy olla täysi tuotetietojen antaminen kaikista maksuista kaikille edustajille. Ja nimenomaan luonne vaku, vahinkovakuutuksissa verrattuna sijoitustuotteisiin pitäisi kuitenkin ottaa huomioon artikla 24 suhteen, jos täällä on tarkistuksia. Sitten tarkoitus 17 koskevissa tarkistuksissa vahinkovakuutuksista pitäisi olla siirtymäaika kolme vuotta, jotta edustajat voivat sopeutua liiketoimintamallejaan. Tämän aikakauden jälkeen kuluttajan pitäisi saada tämä tieto pyynnöstä. Nämä ovat minun pääkommenttini. Ja kuten sanoin alussa, toivon, että laaja yhteisymmärrys voidaan saavuttaa, koska mielestäni on olen, se on olennaista. Ja jos kaikki yritämme kovasti, ja tiedätte, että olen tehnyt virheitäkin, mutta olen niistä oppinut. Ja nyt nämä viimeisimmät asiat, joista olen ollut vastuussa, niin itse asiassa olen ollut osa kompromisseja. Ei ne ole aina niistä kaikista pitänyt ja olen kritisoinutkin osaa niistä, mutta tällä tapaa meidän pitäisi tässä parlamentissa tehdä töitä mielestäni. Hyvää onnea. Ja sama vielä saksaksi. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra Schmidt. Jos ei muut halua puhua, niin puheenvuoro saa jälleen esittelijä herra Lange. Ja, ich habe mich, äh, Herr Kollege Schmidt, auf niin, katsotaan Smith. Minä puhuin siitä, minkälainen yhteinen katsantokanta meillä on tietoihin, joita annetaan. Muista asioista olemme jo puhuneet, paitsi kustannusten tai korvausten julkaistamisesta käsittääkseni myöskin provisiokieltoa vastustatte. Eli vakuutusedustuksessa otetaan nyt e- edustaja siihen keskeiseksi. Ja näissä kysymyksissä, jotka liittyvät tuotteen laatuun, tuotteesta annettavan tietoon, vakuutusedustaja on tässä tärkeänä keskeisenä henkilönä. Se on minun lähestymistapani. Kyllä minä voin puoltaa yhteistä tietoasiakirjaakin, jos sitä ei ylikuormiteta – Mielestäni tuo olisi tuollainen kompromissitarjous myöskin vakuutustuotteiden osalta. Mutta niin kuin veres ja tarkistukset ja kompromissit sitä tässä nyt muuttavat, niin se ei sovi ihan normaalin vakuutuksen käyttöön. Komissiohan ehdotti, että ainoastaan henkivakuutukset esimerkiksi otetaan tähän ja muuten pätee MIFID. Ja ei sitten säveltämisajaa laajenneta PRIPSien osalta. Käsittääkseni tämä on ollut pitkälti neuvostonkin kanta tähän mennessä. Ja sijoitustuotteiden osalta klassiset vakuutukset jätettäisiin ulkopuolelle vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet mukaan – eikä tässä synny nyt lisätaakkaa takaoven kautta, ikään kuin kaikkien vakuutustuotteiden osalta. Esimerkiksi Saksassa on henkilöiden tällainen lisäeläkevakuutusjärjestelmä. Tässä on lähdetty liikkeelle, sitä kehitellään edelleen ja mielestäni tähän ei liity mitään riskitekijää, siksi se jäisi nyt tämän ulkopuolelle, soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä on nyt ainoastaan yksi esimerkki. Tai vastuukysymys, kun ajatellaan tietoa, joka kuluttajille annetaan. Kuka on tässä vastuussa? Se on kysymys. Minä haluaisin mahdollisimman paljon yhtenäisyyttä en ole nähnyt kaikkia ehdotuksia, joita täällä on siteerattu, mutta sihteeristö on jo antanut ennalta tällaisen yhteenvedonomaisen esityksen. Jos voisimme tämän suuntaisesti sopia, niin melko nopeasti voisimme tehdä kompromissiesityksiä, jotka mahdollisesti tuon perustiedon osalta, IMDn osalta menee vähän pidemmälle kuin komission ehdotus, mutta ainoastaan niin, että ei sitten PRIPSin yhteydessä sotketa tätä, kun soveltamisalaa muutetaan. Jos näin voidaan sopia, olen kompromisseihin valmis. Kompromisseihin olen sinänsä aina valmis, mutta en ole koskaan sitä mieltä, että äärikannat voivat olla lähtökohtana, kun kompromissia lähdetään esittämään. Joten edustajien Gigold ja Pietikäinen ehdotukset eivät saa tukeani, koska pidän nyt liioteltuna sitä, että perus tietona esitetään näitä tietoja, joissa syntyy valtavaa byrokraattista taakkaa, joka ei ole mitenkään suhteessa siihen, miten arvokasta tämä lisätieto on. Tämä monimutkaistaa tuotteita, hankaloittaa asiaa. Ja samoin kuin osakkeiden osalta kuluttajia lähinnä pelottaa tällainen liikatieto, siksi he eivät lähdekään investoimaan, vaan jättävän asian kokonaan syrjään. No, kaikkea voidaan aina vaatia, mutta ei välttämättä päästä tavoitteeseen. Haluaisin järkevän tavoitteen, joka liittyy vakuutusedustuksen laadun parantamisen saman tasavertaisiin toimintaolosuhteisiin. Vakuutuksia pitää voida tarjota samoin ehdoin myös internetissä ja vastuukysymykset on tässä vakuutuksia tarjoajien kontolla eikä näiden välittäjien. Ja sitten kustannukset ja maksut pitää jakaa kunnolla, eikä tehdä samoja virheitä, joita on tehty yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Suomessa. Eli riippumaton neuvonantaja ja sitten kun on tuo provisioihin liittyvä kielto, niin kansalaisinten vakuutussuoja on kutistunut. Lisää avoimuus tavallaan pelottaa sitten kuluttajia. Kyllä varmasti minimitieto on tarpeen, mutta minimivastuunkanto myös kuluttajan puolelta on tarpeen. Kiitos. Olen siis valmis kompromisseihin kollega Ulle Smithin kanssa. Pervasin kanssa en oikein vielä tiedä. Me olemme taistelleet vuosikausia jo, että se saattaa vielä jatkua. So thank you very much indeed. Todellakin kovasti kiitoksia, herra Langen. Ja sitten tämä loppui siihen ja sitten muut asiat. Käsittääkseni muita asioita ei ole. Ja lopuksi kerron vielä, että seuraava kokous on ensi torstaina 6. kesäkuuta kello 9 kello 12.30. Kiitoksia kaikille.